Ja, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Oikein hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat, ja sydämellisesti tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Toivotan teidät todella lämpimästi tervetulleeksi tähän parlamenttien väliseen valiokuntakokoukseen ja erityisen lämpimästi toivotan tervetulleeksi kansallisten parlamenttien edustajat. Teitä on täällä tänään 20 paikalla ja toivon, että tulkkaus toimii hyvin niin, että kaikilla on todella mahdollisuus puhua omaa äidinkieltään. Euroopan unionin äh, mottohan on se ää, äh, yh, moninaisuudessaan yhtenäinen ja Euroopan unionin ää, äh, yhteistyö on tietenkin aivan keskeistä ja meille täällä Euroopan parlamentissa on aivan keskeistä käydä vuoropuhelua kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Olemmekin siksi erittäin iloisia siitä, että saamme tavata teitä tänään, jotta voimme keskustella varainkäytön parantamisesta sekä erilaisista menoja koskevista parlamentaarisen valvonnan malleista. Ensimmäisessä keskustelumme osassa kuulemme ensin Rova Jolita Vaikkienä. Toivon, että Nimenne kuulosti suunnilleen siltä kuin pitääkin minun suustani. Ja Rova Vaikiene on Liettuan tasavallan parlamentin Seimasin tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Sitten äh, toisessa osassa kuulemme Vitor Manuel da Silva Caldera, eli Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidenttiä. Tämä Kokous on avoin, välitetään muuten myös internetin kautta suorana lähetyksenä ja käytettävissä ovat teidän kielenne. Me käymme sitten todella keskustelua näistä eri kohdista. Kaikki näyttävät hyväksyvän esityslistaluonnoksen tällaisenaan, joten esityslista on hyväksytty. Ja itse näin alkuun haluaisin korostaa talousarvion valvonnan merkitystä. Me täällä Euroopan parlamentissa olemme täysin vakuuttuneita siitä, että erityisesti kun talous on tiukoilla ja rahaa on vähän jäsenvaltioissa ja niiden alueilla, on sitäkin tärkeämpää huolehtia siitä, että veronmaksajien rahat käytetään kunnolla paitsi moitteettoman varain käytön periaatteiden mukaisesti myös järkevästi niin, että ö, tehokkuus toteutuu, että mahdollisimman vähällä rahalla saadaan mahdollisimman paljon aikaan, että rahat siis kohdistetaan oikein. Ja meillä Euroopan parlamentissa on valiokunnassamme käynnistetty hyvin kiinnostava keskustelu juuri tästä aiheesta komission ja tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Me nimittäin olemme sitä mieltä, että tulevaisuudessa Euroopan unionin talousarviot arvioiden tulisi pohjautua tällaiseen niin kutsuttuun performance-based budgeting, eli toimintaperusteiseen talousarvioon ja joissain jäsenvaltioissa talousarviot jo toteutetaankin tällaisen, tällaisen tavoitehakuisuuden toimintaperusteisuuden kautta. Ja täällä Euroopan parlamentissa pyrimme nyt sitten keskusteluissa määrittelemään poliittisia tavoitteita, joiden tulisi olla budjettien taustalla ja tavoitteena. Ja tässä nyt tulevina aikoina tulemme komission ja tilintarkastustuomioistuimen kanssa tätä keskustelua käymään. Luonnollisesti talousarvion valvontaan liittyy kiinteästi paitsi tilien tarkastaminen, <clears throat> myös mm, poliittinen toiminta ja Euroopan parlamentissa olemme kovasti korostaneet sitä, että EU-talousarvion tulee pysyä puitteissaan. Neuvoston ja parlamentin välillähän tästä on käyty keskustelua. Vuoden 2013 lisätalousarviot eh, ja vuoden 2014 talousarvio hyväksyttiin juuri tällä viikolla. Ja uskon, että tämä on sellainen kompromissi, jonka voimme kaikki hyväksyä. Osittain tässä pyrittiin siihen, että erityisesti rakenne- ja kohesiorahastojen alalla hakijat ja hankkeiden toteuttajat saavat rahansa mahdollisimman pian, että laskut saadaan maksettua. Ja todella mm, näinä tiukkoina talouden aikoina monivuotisen rahoitus kehyksen leikkaaminen on perusteltua ja näin kevennetään myös kansallisten valtioiden taakkaa. Tiedätte toki, että mm, Tämä on kiistanalainen asia täällä Euroopan parlamentissa, koska monet jäsenet, tietyt poliittiset ryhmät olisivat toivoneet Euroopan unionin talousarvion lisäämistä. Jos tämä nyt sitten äh, on 960 miljardia euroa äh, vuosille 2014-2020, niin äh, tämä merkitsee todellista säästöä. Tilastotiedot, joita meillä on käytettävissämme, ovat osoittaneet, että itse asiassa lähes kaikkien jäsenvaltioiden talousarviot ovat noususuuntaisia. Siellä, siellä asiaa perustellaan palkkojen nousulla. No, Euroopan unionillakin tietenkin palkat ovat nousseet, joten se, että tätä talousarviota monivuotista rahoituskehystä nyt on leikattu, merkitsee todellista säästöä kaikissa eri, kaikilla eri osa-alueilla. Ja nyt todella on huolehdittava siitä, että jokainen euro käytetään kunnolla. Ja hyvät naiset ja herrat, nyt vielä viimeinen kohta, jonka halusin nostaa esiin. 80 prosenttia EU-talousarviosta käytetään jaetun toimivallan kautta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että jäsenvaltiot ja myös niiden alueet talousarvion toteuttamisessa ovat erittäin merkittävässä roolissa. Eli talousarvion toteutuminen riippuu hyvin pitkälti siitä, miten jäsenvaltiot ja niiden alueet toimivat. Ja tässä en pyri mihinkään vastakkainasetteluun, vaan tässä pyrin äh, siihen, että puhalletaan yhteen hiileen ja kaikki rahat, tulevatpa ne sitten EU-budjetista tai kansallisista budjeteista tai alueiden budjeteista, käytetään mahdollisimman hyvin, koska kyse on veronmaksajien rahoista aina. No niin, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia ja nyt ehkä jokunen lyhyt huomio vielä tämän kokouksen sujumiseen liittyen. Tarkoitus on tänään äh, huolehtia siitä, että kaikki halukkaat saavat puheenvuoron. Näin ollen äh, puheajaksi ehdottaisin viitisen minuuttia kutakin puhujaa kohti. Näin meillä on sitten kylliksi aikaa käydä kunnollinen keskustelu. Kuultuamme nyt pääpuhujamme ehdottaisin niin kuin yleensä näissä kokouksissa, että kaksi kansallisen parlament, kansallisten parlamenttien edustajaa saa puheenvuoron ja sitten yksi Euroopan parlamentin edustaja ja näin jatketaan. Uskon, että tällaisella tällaisessa keskustelussa luonnollisesti on myös mahdollisuus joustavuuteen sitten. Olemme jakaneet teille puheenvuoropyyntökortteja, joten voitte täyttää tällaisen kortin ja näin sitten osoittaa meille halunne käyttää puheenvuoron, jotta saamme teidän kaikkien nimet ja luonnollisesti myös edustamanne parlamentin mainittua. Ja käytännön järjestelyistä vielä sen verran, että kello 12.30 tässä salin ulkopuolella tarjolla voi leipä lounas. No niin, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia huomiostanne ja nyt sitten antaisin puheenvuoron Liettuan parlamentin Seimasin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle. Sydämellisesti tervetuloa rouva Vaikkiene. Olkaa hyvä.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 on erittäin tärkeä tässä vaiheessa ennen kaikkea näin kriisin aikana. Ja se saa erityisen tärkeän se on tärkeä tässä tilanteessa. Meillä on kansan edustajina suuri vastuu niin parlamenteissa kuin Euroopan unionissa katsoa, että varoja käytetään asianmukaisella tavalla. Tällä hetkellä minulla on suuri kunnia puhua teille Liettuan kokemuksista ja kertoa, minkälaisia käytäntöjä meillä on tarkastelun suhteen Liettuan parlamentissa Seimaksessa. Aivan aluksi haluaisin kertoa, kuinka toimivaltaiset hallintaviranomaiset hallinnoivat luottoja ja kuinka tätä asiaa tarkastellaan sitten meidän tarkastusvalikunnan puolesta. Tämä on asia, jolle, johon me kiinnitämme erittäin paljon huomiota. Me pyrimme tässä olemaan mahdollisimman tehokkaita. Liettuassa eurooppalaiset varat kuin kansalliset varat, niin niitä pidetään talousarvion varoja, varoina. Ja kun kyseessä on näiden varojen tehokas käyttö, niin kyseessä on myös eurooppalaisten varojen tehokas käyttö. Parlamentaarisen tarkastelun näiden perustoimien ohella on myös erityisiä toimia, joita pannaan täytäntöön, kun valvotaan eurooppalaisten rakennerahastojen varoja. Niitä Nämä on hyväksytty eurooppalaisen asetuksen pohjalta, jossa on tietyt tarkat vaatimukset, mitä tulee tukien hallinnointi- ja valvontajärjestelyihin. Me olemme hyvin tietoisia siitä, että kyseessä on eurooppalaisen tuen saajan rahat. Siksi on erittäin tärkeää, että näihin kiinnitetään erittäin ellei tarkempaakin huomiota kuin mitä tehdään kansallisten varojen suhteen. Kerron nyt meidän toimintamalleista, mitä tulee kulujen valvontaan. Ensinnäkin on vastuu vapauden myöntäminen. Meille Semaksessa esitetään, kuinka talousarvio on toteutunut ja meidän tilintarkastus elin sitten katsoo, kuinka talousarvio on viety läpi ja kuinka julkisia varoja on käytetty. Nämä perustuvat tietoihin, jotka tilintarkastajat ovat tarkastusten yhteydessä saaneet. Ja näitä tätä asiaa käsitellään kaikissa eri valiokunnissa ja tämän erikoistunut valiokunta kiinnittää huomiota siihen, miten elimet ovat omalla, omassa toimivallassaan käyttäneet varoja. Ja tässä parlamentissa katsotaan myös, millaiset järjestelmät on käytössä, varojen käytössä. On harmittavaa, että vastuuvapautta ei käytetä parlamentaarisena valvontakeinona. Se mahdollistaisi tehokkaan ja järkevän käytön varojen suhteen, joita käytettävissä on. Valitettavasti puhutaan liian usein siitä periaatteesta, että tärkeintä on se, että saadaan mahdollisimman paljon varoja tietylle alalle. Ja niiden käyttö jätetään hallituksen ja ministerien harkittavaksi silloin, kun ja kun luoton suhteen ei ole mitään korvamerkittyä käyttöä, niin tällöin ei katsota, onko varoja käytetty järkevällä tavalla ja onko niille saatu haluttu vaikutus. Mielestäni parlamentaarisen valvonnan puute vie siihen, että vuosi toisensa jälkeen samat systemaattiset systeemiin liittyvät järjest- ongelmat toistuvat, mitä tulee tähän mitä tulee näihin rikkomuksiin julkisilla markkinoilla ja tilivelvollisuuteen. Mikäli kaikki valiokunnat olivat vaativampia ja haluaisivat suuremman vastuun eri elinten vastaavilta, niin uskoisimme, että rikkomusten määrä olisi varmastikin alhaisempi. Tilivalvon, tilitarkastusvaliokunta valiokunta pyrkii omissa käsittelyissään katsomaan tärkeimpiä ja suurimpia tilintarkastusasiakirjoja lisäksi pyrimme kuulemaan tarkasteltujen toimielinten edustajien puheenvuoroja näiden kokosten aikana elinten edustajat ovat hieman vaikeina, kun heidän pitää medioiden ja parlamentaarikojen edessä esittää näitä perusteluja varojen käytölle. Tämä hyvin tehokas keino. Olemme nähneet, että virheiden ja rikkomusten määrä, joita nämä elimet ovat tehneet, ovat vähentyneet, ainakin niissä, jotka ovat meidän valiokunnan edessä joutuneet perustelemaan toimintaansa. Kriisin aikana, kun laskettiin jokaista käytettyä senttiä, tilintarkastus valiokunta aloitti kausittaisen tiettyjen kuluerien valvonnan. Me valvoimme sellaisia aloja, joissa olimme sitä mieltä, että vastuulliset päätökset saisivat aikaan säästöjä. Näiden varojen luoten hallinnat joutuvat tiedottamaan tilintarkastusvaliokunnalle käytetyistä varoista, joita on käytetty matkoihin, koulutukseen, ja edustuskuluihin. Lisäksi on annettava per, hyvin perusteltuja tietoja, minkälainen, minkälaiset palkkarakenteet kyseisessä elämässä on käytössä. Me olemme tällä perusteella luonneet, tällä perusteella luonneet ö, alustan, johon voidaan nämä lomakkeet täyttää internetin välityksellä ja sitten nämä eri kulut täytetään taulukkoon, joita voidaan sitten myöhemmin käyttää, kun halutaan analysoida tietoja. Tilintarkastusvaliokunta arvioi ja analysoi nämä tiedot, ne tiedot, joita on käytettävissä, niin ne analysoidaan Seimaksessa. eri elinten ja kuluttavien, eniten kuluttavien elinten edustajat ja ne, joiden kulut ovat epäilyttäviä, ne kutsutaan tilintarkastusvaliokunnan eteen kertomaan kulutuksestaan ja ne, jotka joilta tarvitaan lisävastauksia, niin he saavat mahdollisuuden vastata kirjallisesti. Olemme pyytäneet työmatkoista, eri perusteluja pyytämään. Olemme pyytäneet, kuinka suuri delegaatio on ollut kyseessä tällä työmatkalla ja mikä tämä syy oli. Lisäksi olemme pyytäneet itsenäisten asiantuntijoiden arvioita. Me haluamme tietää paljon tietyt ostetut palvelut ovat maksaneet, mikä on ollut niiden lisäarvo ja mikä on ollut heidän ö, käytön tarve ja mielekkyys meidän valtiolle. Me olemme tutkineet ö, ne, jotka, joiden toimia on tutkittu osan avulla, eivät ole olleet kovinkaan tyytyväisiä. He ovat lisäksi joutuneet, äh, siis ei ole ainoastaan meidän valiokunnan jäsenille perustelman toimia, vaan myös medialle. On selvää, että tämä on kantanut hedelmää. Kulut ovat äh, äh, nyt paremmin eli me perustelevat paremmin ja perusteellisemmin omia toimiaan. Mitä tulee palkkojen seurantaan ja valvontaan, me kiinnitämme erittäin paljon huomiota palkkalisiin ja erilaisiin lisiin. Julkisella alalla, kun kriisin aikana palkat putovat, nämä edut ja palkalliset, niin niillä ne ovat tarpeen pitää motivoida palkansaajia ja tämä on lisää motivoija, mutta tämä tapahtuu kriteerin mukaan melko subjektiivisella tavalla. Siksi kun meidän valiokuntamme on sitä mieltä, että vaikeana tal- taloudellisena aikoina tällaiset eh, palkan lisät eivät ole asianmukaisia ja ne eivät ole kovinkaan solidaarisia. Me kiinnitämme huomiota, kun öö, luodaan tulevaa talousarviota seuraavalle kaudelle. Tietyssä yliopistossa maksettiin kolme ja puoli miljoonaa litasta tällaisena etuisuuksena tai palkanlisena, ja me ehdotimme, että tämän yliopiston rahoitusta vähennettäisiin seuraavana vuonna. Me olemme sitä mieltä, että mikäli kriisin aikana yliopisto pystyy maksamaan tämän tyyppisiä Palkan palkanlisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että rahoitus on liian suuri ja tämä ylimääräinen rahoitus voitaisiin käyttää kyllä paljon järkevämmin. Uskomme, että tämä tyyppiset työkalut, joita me olemme nyt ryhtyneet käyttämään, niin tämä on jo kantanut, nämä ovat jo kantaneet hedelmää media ja journalistit ovat hyvin tarkkaavaisia tällaisille tuloksille. He katsovat mitä toimia on tehty, ja lisäksi he pyytävät, että suurennusasemalla oleva elin perustelee toimiaan siten, että varoja, talousarvion varoja käytetään paremmin ja lisäksi toimijat voivat palvella kansalaisia paremmin. Ylinen tilintarkastus elimen toiminta vie myös kohti tehokkaampaa varojen käyttöä. Näillä tilintarkastuksilla on tarkoitus analysoida kunkin elimen toimia, jotka saavat talousarviosta toimintaansa varoja. Mikäli jotain epäselvää on, niin tämä tulee loppujen lopuksi viemään kohti tehokkaampaa varojen käyttöä. Nämä tilintarkastukset mahdollistavat myös sen, että katsotaan kuinka järkevää tämä toiminta ylipäätään on. Seimasen tilintarkastustuomioistuimella on mahdollisuus koordinoida, mitä tarkastettuja raportteja analysoidaan erityisen paljon, mikäli saadaan suoritusperusteinen kertomus, niin tämä viedään sitten sellaisen valiokunnan eteen, joka tietää tämän Tamilmen toiminnasta. Me katsomme ennen kaikkea, kuinka tehokkaasti varoja on käytetty. Me olemme havainneet, että valiokunnat eivät aina halua tätä arvioida, tätä varojen tehokasta käyttöä. Kun tilintarkastuskertomukset on arvioitu ja olemme kuulleet näiden elinten edustajia siitä, miten suositukset on pantu täytäntöön, niin tässä vaiheessa hallitus antaa vaadittavan poliittisen tuen suosituksille. Lisäksi tarkastellaan, miten nämä ö, ö, suositukset ja niiden täytäntöönpano on edistynyt, ja lisäksi suoritetaan poliittista valvontaa. Tämä on erittäin tärkeää. Tämä ta- tarkastettu elin ja tilintarkastuselin, niin näiden suhteen parlamentti pystyy panemaan täytäntöön sitovan päätöslauselman. Joskus tämän tyyppiset päätöslausumat saattavat olla ainoa vaihtoehto saada aikaan se, että suositukset todella pannaan täytäntöön. Budjetin talousarvion Täytäntöönpanon suhteen pitää varata varoja valtion investoinnille. Kyseessä on varoja, joita käytetään rakentamiseen, uudelleenrakentamiseen, hankintoihin tai vaikkapa IT-laitteiden uusimiseen. Tilintarkastus mm, elin joutuu tarkastamaan, miten julkiset investoinnit on hankkeena viety läpi ja meidän valiokuntamme onkin kiinnittänyt huomiota tiettyihin hankkeisiin. Me paikan päällä tarkastamme, kuinka tehokkaita ja järkeviä tai järkevää varojen käyttö on ollut, kun tilanne on analysoitu. Meidän valiokunta tekee tästä asiakirjan, joka on päätös, jossa on sitten suosituksia toivaltaisille viranomaisille. Valikunnalla on vapaus valita tarkastettavat hankkeet. Nämä, tämä valinta tehdään eri lähteistä saatujen hankkeiden perusteella. Nämä tiedot, jotka saattaisivat viitata tehottamaan varojen käyttöön. Lopuksi haluaisin esitellä meidän hallinta- ja valvonta järjestelmää koskien rakennerahastoja Liettuassa ja kerron myös tilintarkastuselimestä. 2010, kun olimme luomassa tätä hallinta- ja valvontajärjestelmää, rakenne varoille, niin Liettuan ylin tilintarkastus tuomio tuomioistuin sai rakennerahastojen suhteen tämän tilintarkastus vastuun ja ainoastaan Romania on aloittanut tällaisen muualla muut elimet ovat vastuussa. Liettua taas valitsi tämän mallin useasta syystä johtuen. Tämä ylin tilintarkastuselin valittiin tähän toimeen ensinnäkin sen takia, että tämä kyseinen instituutio on riippumaton verrattuna muihin tarkastuselimiin. Se on erittäin se on perustavanlaatuisen tärkeä asia. Mm, Liettuassa otetaan hyvin vakavasti yhteisen varojen käytön ja on tärkeää, että kaikki tehdään laillisella tavalla. Siksi on tärkeää, että tämä riippumattomuus ja integriteetti, joka kyseisellä tilintarkastuselimellä on, niin sen ei pidä olla mitenkään kyseenalainen. Tämä mahdollistaa myös sen, että ö, rakenteelliset ongelmat tai varojen väärinkäyttö voidaan erittäin nopeasti, oli sitten poliittisella tasolla tai ei, niin havaita. Meidän kokemustemme mukaan pystymme jo näkemään sen, että tämä korkein tilintarkastuselin on vienyt työnsä läpi hyvin tehokkaasti. On ollut tiettyjä rakenteellisia ongelmia ja nämä rakenneongelmat on poistettu. Tässä on ollut hyvin seikkaperäinen toiminta. Öö, on jo johtunut siitä, että muut elimet eivät ole kenties toimineet riittävän tehokkaasti. Koska toiminta oli tehokasta, 2011 komissio pidettiin tukien maksun, ja tämä oli suuri skandaali. Mutta loppujen lopuksi tarvittavat päätökset tehtiin. Täällä oli positiivinen vaikutus, sillä tämä hallinto- ja valvontajärjestelmä tehostettiin, ja 2012 tilintarkastus elin pystyi antamaan positiivisen kertomuksen valtiomme toiminnasta 2012-2013. Kulut olivat eh, melko korkeat, niin olemme sitä mieltä, että tämä ylin tilintarkastuselin on parantanut tilannetta, ja tämä on vienyt siihen, että Liettualla ei ole ongelmia huonosti tämän järjestelmän takia tai siitä, että julistetaan sellaisia kuleja, joita ei pitäisi ilmoittaa. Mm. Tämä voisi tapahtua, mikäli ei olisi niin riippumaton elin, joka ei olisi toimissaan niin tarkka. Nämä saattaisi välttää sen, että me emme joudu perustelemaan vaikeita päätöksiä komission edessä, mutta me halusimme valita hieman vaikeamman tien, ja tämä on tehnyt meistä vahvemman, ja siksi me olemme ottaneet monivuotisen rahoituskehyksen kanssa saman lähestymistavan. Komissio luottaa meidän tilintarkastuselimeen. Komissio ei ilmoittanut mitään huomiota ja, ja vuosikertomukset on hyväksytty aina muita mukinoita. Me voimme siis toivoa, että 2014-2020 kaudella rakenne rahastojen varojen käytön valvonta tulee olemaan asianmukaisella tasolla. Minä voisin myös lisätä, että kun Euroopan komissio hyväksyy vuosikertomukset, niin näitä kertomuksia käsitellään myös Seimasin valiokuntien sisällä. Tämä mahdollistaa sen, että suositukset, jotka tilintarkastajat ovat antaneet, niin ne pannaan täytäntöön riittävissä ajoissa. Liettua, olen tyytyväinen, että Liettuassa on valvonta- ja hallintajärjestelmä, joka mahdollistaa yhteisen varojen vastuullisen käytön. Lopuksi minä haluaisin muistuttaa, että Liettuan parlamentin tilintarkastusvaliokunta tekee erittäin tärkeän työn kuljevalvonnan suhteen. Me käytämme useita eri työkaluja. Ensinnäkin katsotaan, kuinka talousarvio on pantu täytäntöön. Me katsomme myös tilintarkastuskertomuksia, suoritus, suorituksesta kertovia kertomuksia. Me katsomme, kuinka suositukset pannaan täytäntöön. Me myös katsomme riski alttiita, tarkoitamme riskialttista varankäyttöä. Valiokunta määräsi juuri tämän Liettuan korkeimman tilintarkastuselimen rakennerahastojen rahankäytön valvojaksi. Ja meidän valiokuntamme myös perehtyy, tutkii nämä tämän elimen kertomukset. Me käytämme poliittista painetta työkaluna, mutta meillä on myös tärkeänä työkaluna läpinäkyvyys. Minä kiitän teitä huomiostanne, toivotan teille hedelmällistä työtä ja toivotan, että, toivon, että me voimme saavuttaa meidän suurimman tavoitteen sen, että varoja ja resursseja käytetään järkevällä ja vastuullisella tavalla ja lisäksi toimivan vallan vastuuta on korostettava. Kiitos. Ja, vielen dank. Mm, suuret kiitokset Rouva Vaikiene erittäin kiinnostavista pohdinnoistanne ja sen suhteen, miten asiat hoidetaan teillä ja lämpimät kiitokset myös hyvin avoimesta puheenvuorostanne, mitä tulee mm, parannuksiin, joita on tehty tiettyjen ongelmien paljastuttua. Tämä on mielestämme oikein hyvä esimerkki myös meille. Voimme oppia todella toisiltamme. Muistuttaisin vielä, että tällä vihreällä Äh, lomakkeella voitte pyytää puheenvuoroa. Eli ne, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron, voivat äh, lähettää meille tämän äh, puheenvuoropyyntöpaperin. Ja nyt ensimmäinen puhuja kansallisesta parlamentista on herra Gulkovic Kroatiasta. No niin, olkaa hyvä. Missä herra Gulkovic istuu? Dobar dan. Ja. Poštovani gospodine predsjedavajući i sve kolegice i kolege. Dakle, evo... Hyvä. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä tulen siis Kroatian parlamentista ja minä haluaisin kertoa meidän kokemuksista, mitä tulee talousarvion valvontaan. Tämä on erittäin tärkeä toimi, kuten te sanoitte, ennen kaikkea mitä tulee niihin varoihin, joita, joiden käytöstä poliitikot päättävät. Kroatiassa meillä on tähän elin, eli kansallinen tarkastusvirasto, joka katsoo, että talousarviovarat kokonaisuudessaan käytetään asianmukaisella tavalla. Oli kyse sitten kansalliset, alueelliset talousarviot. Nämä on tehty muutaman mennä vuonna. Ja Kroatiassa ja sitten nyt kun Kroatia on liittynyt Euroopan unioniin, tämä tarkastusvirasto joutuu ilmoittamaan toimistaan Kroatian parlamentille ja talousarviokontrollin valiokunnalle. Ja tässä sitten kerrotaan, mikä tilanne on ollut kaikkien tarkastettujen elinten tahojen suhteen. Tämä, ja tämä on itse asiassa jonkinnäköinen tilintarkastustuomioistuin. Miten me tämä perustimme? Meidän talousvaliokunta ja valio, talousarvion valiokunta päättivät tämän alustamisesta Kroatian parlamentissa samalla tavalla, kuten Liettuan kollega esitti, niin meidän parlamentti pystyy huomauttamaan väärin toimineille ja vaatimaan tiettyjä toimia. Tämä on parannus menneeseen, sillä aiemmin meidän toimielin, joka vastasi tilintarkastuksista, ei tehnyt muuta kuin tiedotti omasta työstään Kroatian parlamentille. Toisinaan tämä tapahtui tapahtui melko hitaalla aika lyhyellä, pitkällä aikavälillä, tämä saattaa vielä jopa vuoden. Nyt heti kun tilintarkastus on suoritettu koskien jotain toimielintä, niin parlamentaarinen valiokunta koskien talousarviota ja niin tämä saattaa ja että kaikki, kaikkiin ongelmiin puututaan. Lisäksi mm, tämä vastaa talousarvion valvomisesta joko kansalaisten pyynnöstä, jotka valittavat tietystä rikkomuksesta, tai sitten valtion jonkin toimilimen pyynnöstä. Näin ollen me voimme valvoa tilannetta jo kuluvan vuoden suhteen Toisaalta meillä on siis valtiovarainministeri, joka tekee tätä talousarvion seurantaa. Ja sitten tämä tilintarkastus, elin, joka on riippumaton, joka myös tekee tätä samaa työtä. Tämä mahdollistaa sen, että me että talousarvion tai varojen käyttöä voidaan seurata tehokkaalla tavalla, ja se onkin tärkein työ. Kiitos. Ja, vielen Dank an den... Suuret kiitokset Kroatian äh, talousarviovalvontavaliokunnan puheenjohtajalle. Ja nyt seuraava puheenvuoron saa Ruotsin parlamentin Edustaja herra Jonas Jakobsen. Olkaa hyvä. Joo, bitteschön, sorry. <laughs> tack så mycket, tack. Kiitos, kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Rakkaat kollegat, meillähän oli oma rahoituskriisimme jo 1990-luvun alussa ja oikeastaan ne toteutimme aika paljon niistä toimista, joita muualla toteutetaan nyt niin 15-18 vuotta aiemmin. Eli me äh, olimme tuolloin vakavassa kriisissä. Meillä oli pankkisektorin kriisi, rahoitusmarkkinakriisi ja muun muassa kiinteistöjen hinnat romahtivat, kiinteistöyhtiöt äh, joutuivat, menivät konkurssiin, meillä oli negatiivinen kasvu kolmen vuoden ajan, valtio joutui mm, ottamaan äh, hoitakseen useita pankkeja pankkikriisissä ja tämä tietenkin vaikutti hyvin kielteisesti julkiseen rahoitukseen. Tämä oli siis 1990-luvun alkua ja tuon jälkeen Ruotsi on toteuttanut koko joukon uudistuksia, muun muassa muuttanut, muuttanut pankki- ja rahoitusmarkkinasäännöstöä, mutta valtion ja julkisen sektorin kohdalla on myös jouduttu toteuttamaan tiettyjä muutoksia. Koko budjettiprosessia on haluttu valvoa paremmin sekä julkisen rahan käytön seurantaa on vahvistettu. Haluan korostaa, että Ruotsissa olemme kovasti halunneet pitää kiinni sitä, että parlamentti seuraa budjettiprosessia hyvin läheltä ja yksi kaikkein tärkeimpiä välineitä ovat juuri tiukat puitteet puitteet budjettiprosesseille. Kaikkein yksinkertaisinta, helpointa saada aikaan kunnollista hyvää valvontaa on tietenkin todeta, että no niin, hallitus päättäköön budjetista täysin itse, mutta me emme kuitenkaan pitäneet tätä soveltuvana toimintatapana. Me katsomme, että meidän eduskuntamme pitää olla mukana valvojana sellaisissa puitteissa, joissa voimme hyvin valvoja menojamme. Joten äh, kun me haluamme kunnollista järjestystä talousarvion valvontaan sekä menojen valvontaan, niin meille tämä on tämä budjettipuitteisto, joka meillä on ollut jo 90-luvulta asti siis Ruotsissa käytössä. Ja kun ajatellaan näitä periaatteita, mm, jotka puitteistoa ohjailevat, niin kyse on ihan lainsäädännöstä ja sitten tietenkin 90-luvun kriisin jälkeisistä toimista ja seurannasta. Tuo kriisihän äh, sitten, joka on käynnistynyt 2008-2009 osittain meilläkin, on johtanut lisätarkistuksiin puitteistossamme. Ja meillä on tässä neljä pääosaa, jotka mielelläni nostan lyhyesti esiin. Ensinnäkin eh, budjettiprosessissa meillä on koko julkiselle sektorille ylijäämätavoite. Eli budjetti eh, lain mukaan julkisen sektorin on budjetoitava rahat ylijäämäisesti niin, että eh, säästöä saadaan yksi prosentti PKTstämme yhden suhdanne kauden aikana, syklin aikana. Ja kun ajatellaan, että ylijäämän täytyy olla yksi prosentti, niin tätä hallituksen on todella sitten parlamentille myös e, tällaisena esiteltävä. Saman budjettilain mukaan valtion menoille on asetettava katto aina kolmeksi vuodeksi eteenpäin, sisältäen muuten myös eläkemenot. Ja näin tiedämme hyvin, hyvin tarkasti jo ennalta, minkä näköiset puitteet meillä on käytössämme, jotta voimme tähän ylijäämätavoitteeseen päästä. Kolmas kohta on se, että myös kunta- ja aluetason on velvollisuus pitää budjettinsa ta- ta- tasapainoisina. Ja jos äh, budjetti joutuu alijäämäiseksi, niin on kolme vuotta aikaa asia korjata. Sitten vielä viimeinen äh, kohta, joka ehkä on äh, yksi kaikkein tärkeimpiä elementtejä puitteistossamme, on seuraava. Viimeistään 29 että hallituksen on tehtävä talousarvioesitys eduskunnallemme, jolla on sitten kaksivaiheinen käsittely. Ensin tehdään päätös budjettipuitteista, eli siis tulopuoli sekä menokatto, joka on jaettu 27 eri menoalueelle. Ja tämä hyväksytään yhdellä ainoalla nuijan iskulla sitten parlamentissa. Eli tulo- ja menopuoli, jotka on jaettu 27 eri osa-alueeseen. Ja sitten meillä on tämä kokonaismenokatto, joka antaa tätä pelivaraa. Ja vasta tämän jälkeen eduskuntamme alkaa käsitellä näitä eri menoalueita, aloja yksitellen. Ja jos yhdellä alalla nostetaan menotasoa, niin sitten on leikattava vastaavasti toiselta alalta. Ja tämä sitten hoidetaan syksyn mittaan ja näin budjettikäsittely tulee valmiiksi ennen joulua. Me olemme sitä mieltä, että tämä on kaikkein tärkein yksittäinen elementti ehkä juuri budjetin toteuttaminen valvonnalle. Muut ovat täällä puhuneet tietenkin sitten seurannasta, sitä, että miten eduskunnan hyväksymät menot sitten toteutuvat todellisuudessa. Meillä on niin kutsuttu Riksrevisionen, joka on siis kansallinen tilintarkastusviranomainen, täysin riippumaton yksikkö, joka hoitaa tätä menoseurantaa kahdella tavalla. Ensinnäkin koko valtion vuosittaiset tilit ja kaikki virastot, jotka ovat ähm, äh, mukana, luonnollisesti myös ähm, äh, Ruotsin pankki. Ja toinen asia on sitten tällainen tehokkuustarkastus. Eli tässä syvällisemmin tarkastellaan tiettyjä aloja. Äh, ja itse tilintarkastusvirastomme valitsee, että mihin aloihin haluaa kulloinkin puuttua – muita tarkemmin ja katsoa, että miten ne verorahat sitten on todella käytetty ja onko rahat käytetty eduskunnan päätösten mukaisesti. Yhteenvetona voin siis todeta, että budjettipuitteet sekä sitten selkeä seuranta, tilintarkastus, viraston kautta huolehtivat siitä, että olemme saaneet oikein hyvän, hyvän tilanteen talouteemme ja velkaakaan ei paljon ole. Kiitoksia. Ja herzlichen. No niin, sydämelliset kiitokset teille. Herra Björklov, kerroitte todella Ruotsin parlamentin tilanteesta ja nyt sitten Euroopan parlamentin jäsen Inge Kressle, olkaa hyvä. Ja vielen Paljon kiitoksia kollegoille, jotka kertoivat meille erittäin mielenkiintoisia asioita. Minä haluaisin esitellä kertoa, mitä me äh, tässä ajattelimme, tämän, kun tämän kokouksen järjestimme, miksi mielestämme tämä on järkevää ja miksi mielestämme äh, yhteistyötä olisi tiivistettävä. Syyskuussa 2012 ensimmäisen kerran sanomme komission asiakirjan EU-budjetin suojasta vuodelle 2012 ja äh, toivotimme sen tervetulleeksi. Me sitä myös vaadimme ja nämä luvut osoittavat, että vuonna 2012 maksuja on tehty noin 140 miljardin euron arvosta ja 4,419 miljardia euroa sellaiset, että niiden kohdalla tehtiin korjauksia, palautuksia, oli 678 miljoonaa euroa, noin 3,2 prosenttia maksuista. Ja tässä me nyt tarvitsemme kansallisia parlamentteja, koska nyt kansallinen veronmaksaja tulee mukaan peliin, jos eurooppalaiset järjestelmät eivät toimi. Haluan muistuttaa, että 58 prosenttia kaikista korjauksesta yhteishallinnon puitteissa tapahtuivat yhdessä maassa, nimittäin Espanjassa rahoitusjaksolla 2000-2006 kolme valtiota oli vastuussa 80 prosentista virheissä aluerahastossa, nimittäin Espanja, Italia ja Kreikka tässä järjestyksessä. Ja tämänhetkisellä kaudella vuoteen 2013 asti tilanne on sama. Meillä on nämä kolme johtavaa valtiota, mutta Tsekki, Puola ja Romania tässä jotenkin korvaavat Kreikan. En tiedä, johtuuko se siitä, että Kreikassa ei asioita enää katsota kunnolla vai ovatko muiden maiden tilanteet huolenontuneet voimakkaasti, niin sitä me emme vielä tiedä. Se, mitä minä tässä haluan sanoa, että tietyt harvat valtiot, sanktiot aiheuttavat vaikean tilanteen koko EUlle, koska jotkut harvat valtiot ovat vastuussa suuresta virheasteessa. Komissio reagoi niin, että kaikkien on sitten parannettava järjestelmiään. 80 prosenttia EUn budjetista on yhteishallinnon parissa ja se, mitä tilintarkastustuomioistuin myöhemmin varmaan myös sanoo, että me näemme joka vuosi, että 60 prosenttia virheistä olisi voitu välttää jäsenvaltioissa, jos siellä valvontajärjestelmä toimisi. Ja nyt teidän tehtävänne on, miten te saatte viranomaisenne tekemään parempaa ja tehokkaampaa työtä niin, että valvonta toimii, ettei toisaalta ole tätä äh, kehitystä, että kaikki valittavat EUn jatkuvasta tarkastuksista ja niiden hinnoista, ja sitten me äh, jatkuvasti kuitenkin vaadimme lisää valvontaa. Eli mitä johtopäätöksiä tästä teemme? Me kutsuimme vasta valittu ministerin Espanjasta valiokuntaan. ja Olemme keskustelleet myös Tsekin ja Romanian ministereiden kanssa. Äh, kiitos kollega Gajerin, joka tämän järjesti jo viime vuonna. Äh, yksi asia on osoittaa jäsenvaltioille, millaisia virheitä äh, he tekevät, mutta nyt kun on ollut melkein kaksi vuosikymmentä virheellisiä lukuja, niin kyllä komissionkin täytyy tehdä jotain. Espanja ja Italia ovat noin 19 vuoden ajan olleet tässä virheasteen virheiden määrän huipulla, joten kyllä me nyt tässä olemme olleet aika kärsivällisiä. Uudessa rakennerahastoasetuksessa tilanne säilyy samanlaisena kuin ennen, eli se vähän on niin kuin, kuin liikennesääntöjen rikkojat rikkoisivat jatkuvasti samoja sääntöjä, niin sitten seurauksia ei enää ole. Jos alue tuissa tehdään virheitä, niin tilanne jää sellaiseksi, vaikka yleensä, jos nyt ajatellaan vaikka liikennerikkomuksia, niin seurauksia tietysti olisi ja jossain vaiheessa ei enää saisi ajaa autoakaan. Me toivoisimme, että kansallisten parlamenttien jäsenet täällä ymmärtäisivät, että kansallisten jäsenvaltioiden toiminta on haitaksi ja haitaksi myös kansalaisille, koska maksetaan EUn budjettiin ja sitten on vielä maksettava näistä virheistäkin, joten tämä on kyllä nyt yhteinen rakennustyömaa meille kaikille varsinkin kun nyt huomaamme, että yksi näistä eh, erityistapauksista on Italia. Abruzzien eh, ohjelmassa meillä oli tämä 300 miljoonan mm, poikkeama, joka sitten Italian budjetista katettiin. Eh, eihän ketään hyödytä tällainen kansallisten veronmaksajien rahojen tuhlaus. Me tarvitsemme automaattista nettorahoituskorjausta ja erityisesti jäsenvaltioissa, joissa on korkea virheaste, vaadimme, että näin tulee tapahtumaan. Varainhoitoasetus sen nyt mahdollistaa ja siksi tulemme kyllä tiukasti vaatimaan, että virhettä asteista pidetään kiinni. Me haluamme menettelyä, jossa komissio riippuen virheasteesta toteuttaa erityisiä tarkastuksia, mitä mm, e, enemmän joku valtio nousee esiin, niin sitä enemmän komission täytyisi siellä valvontaa harjoittaa. Jos komissio huomaa, että jäsenvaltioidenkin valvomat ja virhevapaaksi julistamat hankkeet ovat virheellisiä, niin silloin vaadimme, että EU-tuet maksetaan takaisin EUlle ja sitten tällaisia äh, leikkauksia sen pitäisi olla isompi kuin 3 prosenttia. Jos jäsenvaltio täytyy maksaa vain 3 prosenttia, niin siitä ei ole mitään hyötyä. Olisi myös hyvä, jos meillä olisi eh, yhteistyötä teidän ja kansallisten tilintarkastustuomioistuimen välillä, koska sellaisissa maissa, jos EU-sääntöjä ei toteuteta kunnolla, niin eh, seuraus on se, että tehokkuus heikkenee koko EU:ssa ja siksi tämä aihe on meille tärkeä ja me todella toivomme yhteistyötä. Sydämelliset kiitokset. Ja, vielen Dank, äh, Frau. Suuret kiitokset Rova Kresle. Rova Kresle on äh, talousarvion valvontavaliokunnan koordinaattori ja nosti puheenvuorossaan esiin joitain kysymyksiä, jotka ovat meille Euroopan tasolla hyvin tärkeitä, mutta jotka samalla aiheuttavat hiukan ongelmia, kun kyse usein on jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvista asioista. Ja nyt äh, kysyisin Haluaisivatko kansallisten parlamenttien edustajat äh, ottaa tähän nyt suoraan kantaa tähän Rouva Greslen puheenvuoroon. Meillä on tässä vielä hiukan aikaa keskustelulle, äh, vaikka tilintarkastustuomioistuimen äh, presidentti herra Caldeirakin on jo paikalla. Sydämellisesti tervetuloa. Nyt puheenvuoron saa Italian edustaja, Italian parlamentista Herra Cariello Francesco. Prego. Sì, buongiorno tutti. Kiitoksia. Hyvää päivää kaikille. Minä haluaisin teidän äh, kollegojen kanssa hiukan nostaisin muutamia pohdintoja tästä ongelmasta, joka on nostettu esiin, joka kuitenkin koskettaa useita parlamentteja, nimittäin julkisten menojen valvonta ja erot lainsäädäntäjän päätösten välillä ja sitten teknisten elinten toiminnan välillä. Uusi varain, tavarainhoitoasetusta on kritisoitu hyvin paljon osittain siitä, että demokratia on hyvin vähän päätöksissä, joita tehdään EU-ssa ja miten se vaikuttaa sitten kansalliseen politiikkaan. tämä on vaikuttanut myös kansallisten parlamenttien ja muiden kansallisten instituutioiden suhteeseen. Siksi tietyt aivan tekniset kysymykset ovat tiettyjen riippumattomien elinten käsiteltäviä. Meidän tapauksessamme kyse on Istatista, kansallisesta tilastoviranomaisesta, joka antaa Eurostatille tietoja ja esimerkiksi liittyen vakaussopimukseen. Ei ole hyväksyttävää, että kansalliset keskuspankit tai ministerit vaativat eurooppalaista jotka vaativat eurooppalaista talouskuria, purkavat lainsäättäjille annettuja oikeuksia. Yksi esimerkki tästä Italiassa on se, että on luota tämänlainen Fiscal Council parlamentaarinen budjettielin, kuten finanssipoliittinen sopimus on vaatinut. Täm, kuten tiedätte, Italia on hiukan jäljessä näissä asioissa. Se oli viimeinen maista, joka sopeutti lainsäädäntönsä ja ehkä me nyt sitten maksamme tästä hintaa. Tämä elin, joka on täysin riippumaton, jonka arvit ovat täysin itsenäisiä, on nyt siis luotu ja pian sen jäsenet nimitetään ja se on parlamenttien alainen. Me todella toivomme, että kun nyt tämä elin on luotu, niin meidän tarkastuskykymme ja julkisten menojen hallinnointikykymme tehostuisi huomattavasti tämä laki elimen perustamisesta hyväksyttiin joulukuussa 2012, mutta valitettavasti tämä elin ei ole vielä toimintakykyinen. Tämä johtuu tietystä äh, ministeriöistä joita, ja teknisistä elimistä, joita Italian keskuspankki ja ministerit valvovat. Ja periaatteessa niillä on tällaisten arvioiden monopoli. Tässä on kyse konfliktista tekniikan ja politiikan välillä, eli meidän täytyy nyt keskittyä siihen, että pystyisimme erottamaan tekniset kysymykset lainsäädäntö- ja valvontakysymyksistä. Olisi tärkeää myös nostaa esiin julkisten varojen käytön poliittisen, poliittinen arviointi ja sitten niiden säännönmukaisuuden arviointi. Ja tätä valvontaa on harjoitettava riippumattomat elimet, esimerkiksi tietojen arviointi on annettava ulkoisille elimille, mutta valvonta on kuitenkin parlamenttien tehtävä. Ja toivoisimme, että nyt kun meillä on tämä uusi budjettielin, jonka pian perustamme Italiassa, niin toivomme, että näin tulee meilläkin tapahtumaan. Kiitoksia. Dank. Ja niin sydämelliset kiitokset. Seuraavaksi puheenvuoron saa Puolan senaatin edustaja herra Kasimir Skleina. Olkaa hyvä. Kazimierz Klejna, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu. Panie przewodniczący, szanowni... Olen Puolan senaatin talousarvioelimen puheenjohtaja. Hyvät naiset herrat, haluan kiittää tästä konferenssista. Tämä on erittäin tärkeä budjettien kuri ja se, kuinka talousarviota hallinnoida ja valvota on erittäin tärkeä niin parlamentin alahuoneelle kuin senaatille. Puolassa, Puolassa meillä on elin, joka käsittelee näitä. Kyseessä on tilintarkastus, tuomioistuin, se on valvonta, elin. Kyseessä on pitkät perinteet omaava laitos. Tämä ei kuitenkaan ole täysin virheetön laitos ja uskon, että meillä on vielä tilaa parannuksille. Meidän ylin tarkastus vie läpi tarkastukset senaatin tai parlamentin valiokuntien pyynnöstä tai myös yksittäisten parlamentin jäsenten pyynnöstä. Parlamentin jäsenet Puolassa voivat vaikuttaa siihen, mitä tullaan tarkastamaan tämän korkeimman tarkastuselimen toimesta. Kaikkia pyyntöjä ei kuitenkaan voida ottaa huomioon. Meillä on 600 parlamentin jäsentä, ja mikäli kaikki jättäisivät pyyntöjä, näitä ei voitaisiin panna täytäntöön. Meidän parlamentin vaikutus näihin tarkastuksiin on kuitenkin merkittävä. Puolassa alempi huone vastaa tarkastuksista hyvin systemaattisella tavalla. Tämä on tärkeää. Aina puolen vuoden välein parlamentti hyväksyy talousarvion menneeltä vuodelta. Puolassa meillä on ollut ongelmia, mitä tulee näihin kiinteisiin kuluihin, jäykkiin kuluihin, jotka perustuvat kirjoitettuun lakiin, puolustus, koulutus, ja meillä ei ole kovinkaan suurta vaikutusta siihen, kuinka nämä talousarvion linjat päätetään. Me teemme kaikkemme, että me voisimme vaikuttaa näihin enemmän. Meidän, valio, me, meidän valiokuntamme tapaa parlamentaarikoja usein siinä, ja me katsomme kuinka talousarvio pannaan täytäntöön. Mitä tulee Euroopan parlamenttiin, niin meille on tärkeää ja tulisi olevan vielä tärkeämpää katsoa, että kaikki varat käytettäisiin tehokkaalla tavalla. Näin ei, näillä ei ole, ja uskon, että eurooppalaisissa laitoksissa voitaisiin kuten myös kansallisissa laitoksissa, niin käyttää varoja tehokkaammin. Euroopan sosiaalirahaston suhteen, niin no, kenties tässä voidaan syyttää molempia osapuolia. Kenties kansallisella puolella on ongelmia, me emme kenties ole riittävän tehokkaita, mutta kuinka näitä ehdotuksia välitetään EUn puolesta eteenpäin, niin olen sitä mieltä, että käytettävissä olevia varoja ei käytetä mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Haluan kiittää teitä kaikista kommenteista. Ruotsin kokemus on erittäin tärkeää meille. Kaikki nämä Ruotsin kollegan välittämät tiedot siitä, kuinka talousarvioita kehitetään, kuinka talousarvio laaditaan Ruotsissa, se on erittäin tärkeää. Meillä on melko vastaavanlainen järjestelmä käytössä, se ei ole kuitenkaan samanlainen. Uskon, että tämä Ruotsin kokemus Ruotsin käytäntö on ollut inspiraation lähde Puolan hallitukselle. Uskon, että kulen leikkaamisessa paikallisella tasolla meillä on paljon opittavaa Ruotsin mallista. Meillä on alijäämäinen budjetti ja talousarvio, ja me pyrimme tätä alijäämää vähentämään. Mm, tilanne ei ole erityisen huono Puolassa. Meillä on kuitenkin parannettavaa ja paljon kehitysaskelia otettavana. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Mylder Euroopan parlamentista. Olkaa hyvä kollega Mylder. Thank you, uh, chair. I am listening to the... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kuuntelen tätä keskustelua kiinnostuneena. Olen pitkään jo ollut tässä valiokunnassa ja varmaan äh, Tärkein päätös, joka olen nähnyt, oli vuonna 1999, kun Euroopan parlamentti ensimmäistä kertaa monin vuosiin ei myöntänyt vastuuvapautta komissiolle. Tämä aiheutti hyvin paljon sekannusta. Luotiin erityiskomitea ja se tarkasteli, miten komissio hallinnoi Euroopan määrärahoja. Hän kertomuksensa ja yksi pääjohtopäätöksistä oli lause, jossa sanotaan, on vaikea löytää ketään komissiossa tai jäsenvaltioissa, joka tuntee olevansa vastuussa Euroopan määrärahojen käytöstä. No, seurauksena sitten komissio erosi, me saimme uuden Prodin komission, me saimme uuden varainhoitoja valvonnan järjestelmän komissiossa ja niin poispäin, mutta sen jälkeen jonkinlaista parannusta on tapahtunut, mutta viime vuosina tilanne on huonontunut, jos katsotaan tilintarkastustuomioistuimen virallisia lukuja. No, tämä virke mielessä, että on vaikeaa löytää ketään, joka olisi vastuussa Euroopan määrärahoista niin vuodesta 2003 Euroopan parlamentti jokaisessa vastuuvapausmietinnössä on sanonut, että erityisesti jäsenvaltioissa, jossa 80 prosenttia määrärahoista käytetään yhteishallinnossa komission kanssa, on tärkeää, että joku ottaa vastuun. Ja siksi haluaisimme tällaisen kansallisen tarkastuslausuman. Eli, että joku kansallisvaltioissa, joko liittovaltion tasolla tai paikallistasolla, jolla on vastuusta, allekirjoittaa tällaisen lausuman, jonka mukaan Äh, hänen mukaansa määrärahat käytetään oikealla tavalla tai väärällä tavalla, mitä ikinä siinä nyt lukeekaan, mutta jonkun on otettava vastuu. Meidän demokraattisissa järjestelmissä me, äh, tilanne on yleensä se, että jos ei puhu, sano to, puhu totuutta äh, parlamentin edessä mm, tai minkään muun elimen edessä, niin se ei ole kovinkaan hyödyllistä poliittisen tulevaisuuden kannalta. Siksi me olemme nyt viimeiset kymmenen vuotta vaatineet, että tällainen kansallinen lausuma annetaan, että joku mm, jäsenvaltioissa ottaisi poliittisen vastuun siitä, miten Euroopan määrärahoja käytetään. Meillä on uusi varainhoitoasetus. Tuossa varainhoitoasetuksessa on ensimmäistä kertaa mahdollista se, että jäsenvaltiot näin tekevät. Minun mielestäni eh, tästä on tehtävä jäsenvaltioille eh, houkuttelevaa ehkä sitä kautta, että olisi vähemmän eh, komission tarkastuksia, jos tilintarkastustuomioistuin ja me tulemme siihen tulokseen, että varoja käytetään oikein. Mutta olisi mukava saada teiltä näkemyksiä siitä, Eh, miten tämä ajatus otetaan jäsenvaltioissa vastaan, koska minun mielestäni me emme pysty eh, jatkamaan jo 19 vuotta peräkkäin eh, niin, että saamme tilintarkastustuomioistuimelta kertomuksen, jossa sanotaan, että virheasti on paljon korkeampi kuin mitä kansainvälisesti voidaan hyväksyä. Se ei Euroopan vaalienkaan näkökulmasta ole kovinkaan hyvä asia. Kiitoksia. Kiitokset kollega Mylder. Sitten seuraavaksi Alankomaiden Tvede Kamer edustaja eh, Edi Panju. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chair. And I would like to um, respond also... Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin vastata Kresserin ja Volderin esille nostamiin puheenaiheisiin. Tekisin näin sillä olen huolissani siitä, kuinka Euroopan unionia tuetaan, kuinka sen toimielimiä tuetaan kansalaisten taholta yhteiskunnassa. Skeptisismi kasvaa, skeptisismi kasvaa Euroopan unionia kohtaan ja tämä liittyy jollain tasolla mielestäni siihen, että ei voi olla varma siitä, kuinka veromaksajien rahat käytetään eurooppalaisella tasolla. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä aihe ja haluaisin myös kiittää tätä kiittää tästä kokouksesta. Tämä on erittäin tärkeä aihe. Kuten Kressler jo sanoi, 80 prosenttia Euroopan unionin budjetista käytetään jäsenvaltioiden sisällä yhteisen hallintoon puitteissa. Ja tämä tarkoittaa sen, sitä, että Mm, jäsenvaltiot ovat myös yhteisvastuussa siitä, kuinka nämä varat käytetään. 19 vuotta putkeen tuomioistuin on antanut negatiivisen lausuman EU-varojen käytöstä. Ja tämä on mielestäni asia, johon, jonka puitteissa jäsenvaltioiden pitäisi myös kantaa vastuunsa. Olen Mollerin pyynnöstä ö, yhtä mieltä siitä, että yksittäisellä tekijällä pitäisi olla myös vastuu siitä, että näistä eu käytöstä voitaisiin olla paremmin tilivelvollisia. Ja olisi mukava tietää, ovatko kollegat yhtä mieltä siitä, että pitäisi parantaa tätä eu käytön tilivelvollisuutta. Odotan mielenkiinnolla tätä tämän kokouksen toista keskustelua siten, että pitäisikö jäsenvaltioiden virheasteisiin puuttua tiukemmin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa. Meillä ei ole tähän vielä näkemistä. Kiitos paljon. Thank you very much. I would like to make a Kiitos paljon teille. Ehdottaisin nyt seuraavaa. Kaksi kollega on vielä pyytänyt puheenvuoroa. Ja tämän jälkeen varmaan kannattaakin sitten siirtyä tämän aamupäivän keskustelun toiseen osaan. Joten nyt puheenvuoron saa Espanjan senaatin edustaja herra Velas Eräs. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja oikein hyvää päivää kaikki arvoisat kollegat. Olen kovasti mm, mielelläni kuunnellut täällä muiden puheenvuoroja ja voitte varmaankin ymmärtää, että nämä virhemäärät ovat todella hyvin korkeita monissa maissa. Itse olen talousarvion valvontavaliokunnan varapuheenjohtaja ja sitten meillä on parlamentaarinen sekavaliokunta, joka tarkastelee julkisten varojen käytön tehokkuutta. Voin puhua lyhyesti nyt tämän kokemukseni valossa. Kun ajatellaan eh, Espanjan valtion budjettia ja sen valvontaa, niin meidän tilintarkastustuomioistuimemme hoitaa asioiden valvontaa ja samoin sitten autonomisilla valtioilla me on omat tahonsa ja sitten meillä on todella, niin kuin totesin, tämä parlamentaarinen sekavaliokunta vielä olemassa. kun ajatellaan meitä, niin olemme siinä mielessä hiukan pioneereja, että kongressi ja senaatti Espanjan parlamentin kaksi kamaria siis hyväksyivät yhdessä viime viikolla juuri tällaisen päätöksen siitä, että meillä tulisi olla muun muassa menokatto ja selkeät budjettipuitteet tavoitteet kaikilla eri tasoilla ja eri virastoissa, eli myös alueillamme sekä eri virastoissa, kuten vaikkapa mm, työllisyys, työttömyysviranomaisten puitteissa ja niin edelleen. Ja niin kuin täällä on todettu, niin tuo virheaste on hyvin suuri ongelma ja aivan varmasti kaikkia Euroopan unionin maita, erityisesti Espanjaa, tulee hyödyttämään se, että todella tarkastellaan aluekehitysrahojen pääsyä oikeaan tavoitteeseen. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten viimeinen puhuja ensimmäisellä kierroksella kollega Eduardo Cabrita Portugalista. Olkaa hyvä. Eh, Kiitos paljon, puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa, että tämä on erittäin tervetullut kokous, eh, varsinkin nyt kun tätä eurooppalaista projektia epäillään melko laajalti. Euroopan talousarvio on usein kansallisessa keskustelussa läsnä. Se julkisten varojen asianmukainen käyttö on elintärkeää. Ja sen tähden on tärkeää, että kansallisella ja eurooppalaisella tasolla vaihdetaan ajatuksia tästä aiheesta. Talousarviot ovat julkisesti usein esillä ja ajatusten vaihto näiden puitteissa tulee olemaan tulevaisuudessa tärkeässä roolissa. On tärkeää, että talousarvio käytetään asianmukaisella tavalla ja saavutetaanko annetut tavoitteet. Mikään ei ole sitä tärkeämpää. Tätä tärkeämpää. Portugalissa yleisistä syistä ja myös näistä poikkeuksellisista syistä johtuen meillä on mm, hieman Erikoiset talousarvioon liittyvät prosessit käynnissä. Ja talousarvio on parasvaloissa erittäin paljon kansallisessa parlamentissa. Ja voisin nyt kertoa, kuinka me, nyt, me käsittelemme näitä aiheita. Meillä on kuukausittainen kertomus, joka julkaistaan, joka kerrotaan, jossa kerrotaan, kuinka talousarvio pannaan täytäntöön Tämä kertomus välitetään parlamentille ja vuosi neljänneksittäin käydään parlamentaarinen keskustelu valtiovarain- ja talousarvio valiokuntien ja hallituksen kanssa siitä, kuinka talousarvio on pantu täytäntöön. Lisäksi kokemusten vaihtoa käydään itsenäisten Talousarjan valvonta elinten välillä. Lisäksi muiden valtioiden kanssa käymme keskustelua. Muun muassa Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa ollaan käyty keskustelua. Meillä on tekninen tuki, elin, jossa on riippumattomia asiantuntijoita, ja tämä toimii yhdessä talousarviovaliokunnan kanssa kuukausittain. Mm, nämä luovat kertomuksen talousarviosta ja myös julkisen velan suuntauksista. Lisäksi parlamentilla on mahdollisuus pyytää ö, erilaisia ö, tilintarkastuksia. Ö, kaksi voidaan pyytää tilintarkastustoimistolta ja lisäksi muita ö, tilintarkastuksia voidaan pyytää riippumattomilta, hallituksesta riippumattomilta tilintarkastajilta. Lisäksi on valtion varoista julkaistavia tietoja riippuen siitä, mitä tilintarkastustuomioistuin pyytää. Ja tämä on erittäin tärkeä tiedonlähde parlamentille. Tässä annetaan kertomus julkisten varojen käytöstä, mutta se antaa myös näkemystä siitä, mitä pitäisi muuttaa tulevaisuudessa, kuinka kuluja tulisi rakentaa. Ja lisäksi se antaa näkemyksen parlamentaarisesta toimista, jolla on talousarvion liittyvää merkitystä. kaldeira omassa elimessään, no hänet kutsutaan myös vuosittain meidän parlamenttiin. Se on osa meidän säännöllistä toimintaa siten, että hän näkee mitä me teemme ja lisäksi hän näkee, mitä tapahtuu eurooppalaisella tasolla. Toki saamme myös kertomuksen tilintarkastustuomioistuimelta. Tällä hetkellä käydään hyvinkin kiivasta keskustelua ja on tärkeää, että kurotaan eroa umpeen sen vielä, mitä tapahtuu kansallisella tasolla ja eurooppalaisella tasolla. On tärkeää, että on tarkkaa valvontaa ja allentaa julkisten varojen suhteen. Mikäli kaikin yksityiskohtiin haluakin, että huomiota, menettää kokonaisuuden hallinnan. Pitää siis määritellä painopistealueet, joihin kiinnittää huomiota. Ja nämä saattavat olla sellaisia aloja, jossa on erittäin paljon julkisia investointeja, vaikkapa vesi, maatalous, mutta pitää olla jonkin näköistä harkintaa sen suhteen, että miten valitsee nämä alat. Mikäli haluaa puuttua kaikkeen, niin on se riski, ettei loppujen lopuksi käsittelekään mitään asiakunnalla. Lisäksi sen perusteella, mitä meppikollegat täällä ovat kertoneet, mitä tulee näihin öö, epäsäännönmukaisuuksiin, muodollisiin epäsäännönmukaisuuksiin, niin meidän tulee parantaa tietojen analyysiä, katsoa taloudellista tehokkuutta ja mielestäni ei riitä, että katsotaan, onko näitä rikkomuksia vai ei, epäsäännönmukaisuuksia. Pitää katsoa, ovatko eurooppalaiset painopistealueet onnistuneet, onko työn tukemis hankkeet esimerkiksi, niin mitkä ovat olleet eurooppalaiset tulokset, mitkä ovat olleet tulokset kansallisella tasolla, onko saavutettu ne tavoitteet, joita on asetettu, ja ne ovat tärkeitä sellaiselle, ne ovat tärkeitä kaikille, on tärkeää saada nämä tiedot. Kiitos. Ja, vielen Dank an den äh, Kollegen. Kiitoksia Tämäpä oli hyvin eloisa keskustelu, jossa tuli esiin koko joukko tärkeitä asioita. Näin päätämme tämän keskusteluosion. Ja tästä meille alustaa herra Vito Caldeira, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi tähän parlamenttien väliseen konferenssiin, arvoisa herra Caldeira. Ja nyt korostan vielä sitä, mitä herra Kapita muun muassa sanoi ja muutkin. Tämä on tärkeä tapaaminen myös Euroopan parlamentille ja meille on tärkeää, että talousarvion valvontavaliokunnat ja budjettivaliokunnat kansallisissa parlamenteissa ja jäsenvaltioissa sekä me täällä Euroopan parlamentissa saamme tilaisuuden käydä keskusteluja säännöllisesti saadaksemme aikaan yhteisen ymmärryksen siitä, mitä moitteeton varainhoito on. Ja siksi onkin hienoa, että niin monet äh, kollegat jäsenvaltioista ovat tulleet tänään tänne Brysselin vieraksemme. Pieni tekninen huomio muuten äh, tässä seuraavassa osuudessa ne puheenvuoropyyntölomakkeet ovatkin sitten oransseja, eli jos haluatte pyytää puheenvuoroa, niin täyttäkääpä se oranssin värinen paperi sitten. Se helpottaa meidän sihteeristömme työtä sitten hoitaa tämä keskustelu mahdollisimman hyvin. No niin, ja nyt arvoissa tilintarkastustuomioistuimen presidentti Caldeira, olkaa hyvä. Kiitos. Thank you. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisa herra Toirer, arvoisat Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on kunnia että minut on kutsuttu puhumaan tänne parlamenttien väliseen valiokuntakokoukseen julkisten menojen valvonnasta. Se on tärkeä osa eh, julkista vastuuta. EUn budjetin valvonta on erityinen haaste, erityisesti kun otetaan huomioon se, että 80 prosenttia EUn määrärahoista on sellaisia, että että komissio ja jäsenvaltioiden viranomaiset hallinnoivat niitä yhdessä. Tässä yhteydessä haluaisin jakaa kanssanne muutamia ajatuksia liittyen tähän haasteeseen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen näkökulmasta. Ja kun näin teen, yritän kattaa nämä kysymykset, joita on keskustelun aiheeksi annettu, nimittäin miten saadaan aikaan tuloksia paikan päällä, vähennetään hallinnollista taakkaa, tehdään tarkastuksesta ja tilintarkastuksesta tehokkaampaa ja lisätään avoimuutta menoissa, kun on kyse kohesio- ja maatalousmenoista puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, Euroopan kansalaisilla on oikeus tietää, mihin heidän rahansa käytetään, käytetäänkö se oikein ja tuoko se vastinetta. Hmm. Mitä tulee EUn budjettiin, kansalaisten pitäisi saada, aika, saada riittävät takeet siitä, että Euroopan tilit ovat luotettavat, että EUn menosääntöjä noudatetaan ja että EUn määrärahoja hallinnoidaan oikein. Tätä perussopimuksetkin vaativat. Mutta tällaisten takkeiden antaminen EUn kansalaisille on ollut suuri haaste EUn instituutioille ja jäsenvaltioille. Hyvin paljon edistystä on saatu aikaan viime vuosina, mutta on vielä tietä kuljettavana ennen kuin kansalaiset saavat uskottavan vastauksen kaikkiin näihin kolmeen kysymykseen. Tämä on se viesti, jonka löydätte tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksesta, joka käsittelee vuoden 2012 täytäntöönpanoa, joka julkaistiin viime viikolla tuo kertomus antaa kokonaiskuvan siitä, mitä tiedetään EUn varainhoidon tämänhetkisestä tilasta. Lyhyesti EUn eh, tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus vuodelta 2012 sanoo, että me tiedämme, mihin EUn varoja käytetään. EUn eh, e tilit, jotka komissio valmistelee, ovat luotettavia. Ne ovat olleet luotettavia vuodesta 2007 lähtien. Me myöskin tiedetään, tiedämme, että kaikkia määrärahoja ei käytetä oikein. Tilintarkastustuomioistuimen mukaan maksut EUn budjeteissa on olennaisia virheitä ja yleisin virheaste maksuille on 4,8 prosenttia vuonna 2012. Mutta me emme tiedä riittävästi, millaista vastinetta EUn budjetti tuo kansalaisille. Komission hallinnointi- ja mm, raportointijärjestelmät eivät pysty antamaan vielä riittävää, relevanttia, luotettavaa tietoa EU-varoin saaduista tuloksista. Tämänhetkinen tietotaso kuvastaa ongelmia, joita löytyy EU-määrärahojen hallinnoinnista ja valvonnasta, ja myöskin millaisia tuloksia on saatu yrityksissä parantaa tilannetta viime vuosina. Komission täytyy tehdä yhteistyötä useiden jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa, että se pystyy hallinnoimaan ja valvomaan EUn määrärahoja. Lisähaaste unionille on se, että nämä järjestelyt EUn menojen hallinnoimisesta ja, se, ja valvonnasta ovat yhdenmukaiset ulkoisten, tarkastelun, ulkoisten tarkastuksen järjestelyjen kanssa, joita on kansallisella tasolla. Ja jotta kansalaisille voidaan antaa nämä takeet, näiden kolmen tason on sovittava yhteen hallinnointi- ja valvontataso, ulkoisen tarkastuksen tason ja poliittisen valvonnan taso. Niiden täytyy pohjata toisiinsa niin, että jokainen taso tuo lisää luottamusta. Tällä mallilla on tärkeä vaikutus. Jos halutaan tehokkaasta julkista tilintarkastusta ja poliittista valvontaa, täytyy luoda ensin tehokasta hallinnointia ja valvontaa. Komissio on parantanut omia hallinnointia ja valvontajärjestelyjään ja vuodesta 2004 se on pannut täytäntöön integroitua sisäistä valvontapuitteistoa, joka kattaa EU-määrärahojen hallinnoinnin ja valvonnan jäsenvaltioissa. Tilintarkastustuomioistuin antoi ehdotuksen vuonna 2002 liittyen yhtenäiseen tarkastusmalliin. Uusi varainhoitoasetus vaati takeita jäsenvaltioiden viranomaisilta jotta ne antaisivat hallintolausuman ja se myöskin antaa jäsenvaltioiden mahdollisuuden käyttää näitä lausumia pohjana. Tähän mennessä komissio on pääasiassa yrittänyt parantaa maksujen laillisuutta ja säännönmukaisuutta. Komission tavoite alentaa epäsäännönmukaisuuksien mukaisten maksujen tasoa alle kahteen prosenttiin, ähm, jotta sitten saataisiin myönteinen DAS-lausuma tilintarkastustuomioistuimelta. Tätä tavoitetta ei ole vielä saavutettu. Tilintarkastustuomioistuimen äh, mukaan virhetaso on laskenut vuodesta 2007, mutta äh, virhetaso on vielä olennainen ja äh, nousua on ollut viimeisen kolmen vuoden aikana. Suurin osa virheistä tapahtuu siinä 80 prosentissa määrärahoja, jo jotka, jossa, jotka ovat jaetussa hallinnossa. On selvää, että kansalliset ja paikallisviranomaiset voisivat tehdä enemmän virheiden ehkäisemiseksi ja tunnistamiseksi. Ja tilintarkastustuomioistuimen arvio osoittaa, että valvonta useissa jäsenvaltioissa on vain osittain tehokasta. Ja lisäksi yli puolet virheistä, jotka tilintarkastustuomioistuin löytää, ovat sellaisia, että kansalliset viranomaiset olisivat voineet korjata ne ennen kuin eh, ne jättivät korvaushakemukset komissiolle. Osa ongelmaa on se, että eh, rahoituskorjausjärjestelmä ei rohkaise jäsenvaltioita välttämään virheitä, eikä sillä varmisteta, että että näitä määrärahoja peritään takaisin edunsaajilta. Mutta menosäännöt itsessäänkin ovat osittain syypäänä. Usein ne ovat liian monimutkaisia menosäännöissä keskitytään liikaa määrärahojen myöntämiseen ja siihen, miten määrärahat pitäisi käyttää, eikä keskitytä riittävästi siihen, että kannustettaisiin käyttämään määrärahoja tavalla, jolla saadaan tulosta. Tilintarkastustuomioistuin äh, äh, haluaa uudenlaista lähestymistapaa EUn menosääntöihin, jossa keskitytään enemmän tulokseen. Se on tarpeen, jotta saadaan aikaan parempaa varainkäyttöä. Meidän mielestämme hyvä laadukas varainkäyttö noudattaa sääntöjä ja saavuttaa tavoitteet. Meno-ohjelmien täytyisi äh, saavuttaa kummatkin tavoitteen, niiden avoimuus, vastuu ja tilintarkastusjärjestelyjen tulisi kattaa kaikki nämä osa-alueet. Ja siksi mm, hallinnointi- ja tarkastusjärjestelmiä on uudistettava, jotta EU-varainkäyttö tuottaa tulosta. Tähän mennessä on keskitytty pääosin siihen, että maksut ovat laillisia ja säännönmukaisia vuoden 2014 vuoden 2020 ohjelmakausi on hieno mahdollisuus toteuttaa tämä ja luoda toiminnan tarkastukseen perustuva kulttuuri ja e, toimielimet tulevat ö, e, pian hyväksymään päälainsäädäntöehdotukset meno-ohjelmille ja uudelle monivuotisille rahoitusnäkymille. Seuraavan seitsemän vuoden aikana tullaan e, käyttämään noin 800 miljardia euroa yhteishallinnossa, kohesio- ja maatalouspolitiikassa. Komi- tilintarkastustuomioistuin on julkaissut lausuntoja näistä lainsäädäntöehdotuksista ja ö, meidän mielestämme joitakin mahdollisuuksia on jo menetetty sääntöjen yksinkertaistamiseksi. Mitä tulee kohesioon, monet avainkohdat näistä ohjelmista ovat sellaisia, että niitä säädellään vasta myöhemmin alhaisemmalla lainsäädännön tasolla täytäntöönpano- ja delegoituina säädöksinä. Kuitenkin on jo selvää, että kokonaispuitteisto tulee olemaan monimutkainen. Meillä on kuusi sääntö tasoa ja mahdollisesti joissain tapauksissa vielä ylimääräinen kansallinen lainsäädännön taso. Ja tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että EUn ja kansallisten hallintojen hallinnollisen taakan taso tulee olemaan korkea tulevaisuudessakin. Mitä tulee hallinnointi- ja valvontajärjestelyihin, tilintarkastustuomioistuin on iloinen siihen, että on mahdollisuus yksinkertaistaa hallin koordinointiohjelmia. Kuitenkin komissiolla pitäisi olla vahvempi rooli kansallisten viranomaisten akkreditoinnissa ja sen pitäisi pystyä myös tarkastamaan tilintarkastusviranomaisten luotettavuus. Tilintarkastustuomioistuimen mielestä komission pitäisi tehdä ehdotuksia, että voitaisiin varmistaa kansallisten viranomaisten laatu ja tarkastuslausumien täytyisi olla riittävän laadukkaita, jotta ne vastaavat sekä Euroopan että kansallisten parlamenttien vaatimuksia. Tuomioistuin on sitä mieltä, että äh, menoohjelmat kohesion alalla ovat äh, tulevaisuudessakin kovin input-pohjaisia. Meidän äh, tulisi yrittää tehdä niistä tulospohjaisia, mutta tämä mahdollisuus on meidän mielestämme jo menetetty. Meidän olisi asetettava selkeämpiä tavoitteita ja otettava käyttöön hyviä indikaattoreita yhdistämällä maksut läheisemmin tuloksiin. Ja mm, meillä on useita elementtejä, joilla voitaisiin saada aikaan parempaa tulokseen perustuvaa kulttuuria, esimerkiksi kansallisia kumppanuusohjelmia, mm, suorituspuitteistoja ja suoritusvarauksia. On tärkeää, että nämä ja muut uudet elementit yhdistetään paremmin olemassa olevaan hallinnointi- ja valvontajärjestelmiin. Mitä tulee yhteiseen maatalouspolitiikkaan, tilintarkastustuomioistuimella on hyvin samankaltaisia näkemyksiä lainsäädäntöpuitteiston monimutkaisuudesta, delegoitujen ja täytäntöönpanosäännösten käytöstä ja tarpeesta vahvistaa komission valvontaa ja hallinnointi- ja tarkastusjärjestelmien liiallista input-pohjaisuudesta. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Tässä on nyt pelissä kansalaisten luottamus Euroopan unioniin. Jos kansalaiset halutaan vakuuttaa EU-ohjelmista, niin heidän täytyy olla varmoja siitä, että ne tuottavat lisäarvoa. Se, että heille sanotaan, että määrärahat käytettiin EUn e sääntöjen mukaisesti, ei riitä. Annan tästä konkreettisen esimerkin. Kun EU-määrää käytetään merisataman rakentamiseen tai uudistamiseen, ei riitä, että tiedetään, että varastot ja telakat on maksettu. Kansalaisten täytyy tietää, että noita tuota infrastruktuuria käytetään, että laivat voivat kiinnittyä sinne, että rahtia voidaan siirtää teille ja rautateille ja että syntyy pitkäkestoisia työpaikkoja paikallisesti ja muualla Euroopassa. Nämä ovat niitä tuloksia, joita kansalaiset haluavat. Tämä tarkoittaa, että meidän on katsottava pidemmälle kuin EU-budjetti. Tällä hetkellä tällaisten hankkeiden eh, tilintarkastus ja valvonta ei eh, tapahdu yhteen sopivasti, kun kansallista ja EUn rahaa käytetään yhdessä kohesioprojektissa, niin silloin kansallisen tason menoja valvotaan jäsenvaltioissa ja EU-tason menoja valvotaan EUn toimielimissä. Olisi parempi, jos nämä kaksi raidetta voisivat työskennellä paremmin yhdessä ja edistää parempaa varainkäyttöä. Nyt kun julkinen äh, varainhoito on painostuksen alaisena, niin meidän täytyy saavuttaa enemmän vähemmällä, riippumatta siitä, tulevatko määrärahat EUlta vai kansallisista budjeteista. Ja siksi me tarvitsemme äh, parannuksia julkisten varojen hallinnointiin. Esimerkiksi uudet järjestelyt talous- ja finanssivalvonnan saralla äh, sisältävät toimenpiteitä, jäsenvaltioiden julkishallintojen budjetti- ja tilintarkastuspuitteistojen harmonisoimiseksi. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat parlamenttien jäsenet, yhdessä eh, Euroopan parlamentit ja eh, julkiset tilintarkastuselimet – ovat merkittäviä, jotta pystyttäisiin edistämään myönteistä kehitystä varainhoidossa tulevina vuosina niin, että saadaan aikaan parempaa varainkäyttöä kansalaisille. Minulla on ollut suuri kunnia puhua teille tänä aamuna ja kovasti odotan keskustelua. Kiitoksia oikein paljon. President Caldera. Suuret kiitokset tästä alustuspuheenvuorostanne, arvoisa presidentti Caldeira. Nyt äh, avaamme keskustelun ja ensimmäinen äh, kollega, joka on pyytänyt puheenvuoroa, on Norman Haider, joka on Itävallan äh, kansallisneuvoston edustaja. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoissa tientastuomioistuimen presidentti, hyvät kollegat. Täällä nyt on jo joku sen kerran noussut esiin, että Euroopan unionin varoja tulisi käyttää tehokkaammin. Että tämä on äärimmäisen olennainen kysymys. Samoin äh, näiden varojen käytön tehokas valvonta on noussut esiin ja erityisesti viime vuosina äh, tilanne on osoittanut, että Euroopan unionin äh, valvontarakennetta on entisestään parannettava. Samoin sitten tarkastukset, jotka perustuvat paitsi moitteettomaan varankäyttöön, myös itse suorituksen tehokkuuteen ovat välttämättömiä, mutta eivät nekään vielä riitä. Erityisesti kun tarkastellaan uusien direktiivien ja asetusten perusteita. Näin ollen kaikkien valvontaviranomaisten tulee olla mukana, kun tätä valvontarakennetta uudistetaan. Kansalliset parlamentit, ennen kaikkea kansalliset tilintarkastusviranomaiset, ovat keränneet hyvin paljon tietoa ja kokemusta, jota tulisi käyttää hyödyksi, kun valvontarakennetta uudistetaan. Näin ollen tulisi todella ottaa huomioon kansallisten viranomaisten kokemukset, tiedot ja ne siis ottaa mukaan tähän uudistustyöhön. Kiitos. Ja, vielen Dank. Kiitos paljon, kollega Haider. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole kansallisten parlamenttien edustajilta, mutta Euroopan parlamentista Rova Gressle on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Ainahan me täällä vannomme ikuista ystävyyttä, mutta <laughs> totuus taitaa kuitenkin olla hiukan toinen. Ja siksi kysyisinkin Liettuan kollegalta seuraavaa. Mitä te olette tähän mennessä tehnyt? meidän äh, murheenkryynimme äh, Ignaliinan suhteen, joka on teidän maassa, maassanne. Vuonna 2011 vai 2012, kun se oli, kun vierailimme äh, paikalla. Ja nyt minä kysyn teiltä, miten te seuraatte Ignaliinaa? On hyvin paljon kiistaa Liettuan hallituksen kanssa. No, tämä tilanne on ehkä nyt hiukan parantunut. Sitten kysyn Italian kollegalta, mitä te olette valmis tekemään, jotta saataisiin vihdoinkin Italia pois sieltä kärkipaikalta, mitä virheiden määrään tulee? Ja kun sitten ajatellaan Italian maanjäristysaluetta, siellä on edelleen suuria, suuria ongelmia. Miten te olette seuranneet Italian valtion Äh, rahoituksen käyttöä maanjäristysalueella. Me olisimme ehkä halunneet äh, jotain hiukan konkreettisempaa kuin äh, pelkkiä kauniita sanoja aikomuksista, joita itse kullakin on. No niin, kiitoksia kollega Kresle. En tiedä, haluavatko kollegat vastata. Heillä on tilaisuus vastata, jos he haluavat, mutta pakko ei ole. No niin, rouva Paideri, olkaa hyvä. Kiitos, poni Grešli, už klausimą. Šiuo metu Seimo laikinoji komisija yra... Kiitos, Kresle. Me olemme luoneet energia-asioiden parlamentaarisen valiokunnan, joka on vastuussa Ingalina ydinvoimalasta. Lisäksi valiokunta kiinnittää huomiota niihin ongelmiin, jotka nostette esille Eli me tiedämme, kuinka etenemme tämän asian suhteen. Minä halusin vielä lisätä, että kaikilla eri tasolla, onko kyseessä hallitus tai parlamentaarinen taso, niin kyseessä on erityisen tärkeä kysymys, joten me otamme päätöksiä, jotka ovat mahdollisimman tehokkaita eurooppalaisen varojen käytön kanssa. Me haluamme, että eurooppalaisen varoja käytetään mahdollisimman tehokkaasti myös tässä projektissa. Kiitos. Ja, vielen dank. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja on Italian edustaja herra Galliero. Olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin kiittää Kalderaa tästä hänen estelmästä, jossa hän puhuu, että ulkoinen tarkastustoiminta on tärkeää, mitä tulee näihin yhteisiin varoihin. Minä haluaisin vastata kysymykseen, jonka Kressler täällä nosti esille. Parlamentti voisi tehdä syvällisemmän tutkimuksen kentällä. Näin onkin tapahtunut viime viime parlamentin suhteen. Haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, mitä komission jäsen Haan sanoi tästä kertomuksesta ja mitä DG Region varapääjohtaja Popets sanoi Äh, arviointikertomuksessaan. Tässä arviointikertomuksessa hän nosti esille, että talojen, asuntojen äh, ylisuuret kulut verrattuna normaalin talon rakentamiseen johtuu ennen kaikkea hädästä ja siitä, että aikoinaan oli tärkeää, että pystymme tarjoamaan katon pään päälle yli kymmenelle tuhannelle ihmiselle, jotka kärsivät tästä maanjäristyksestä ja heillä ei ollut kattoa. Me työstimme kattoja 24 tuntia vuorokaudessa tämä rytmi, nopea rytmi, lisäksi tämä maanjäristysten kestävyys ja sen rakennusvaatimukset nostivat kustannuksia. Kyseessä ei ole nykyisen parlamentin sama tulos. Ja mielestäni heidän tulisi ja he voisivatkin tähän kysymykseen kiinnittää huomiota. On jo olemassa kertomus, joka kertoo hyvin seikaveräisesti olosuhteet. Haluaisinkin käyttää tätä tilannetta hyväkseni, jotta voisin kertoa muutamia tulevaisuuden näkymiä. Mielestäni on kuitenkin tärkeää, että minä perustelen teille italialaisen alueiden, alueellisen kohesioministerin näkemyksen ö, yhteisön varojen käytöstä. Mielestäni on parempi ennakoida kuin parantaa tästä syystä johtuen – 2014-2020 kaudelle Euroopan parla- Italian parlamentti haluaa epäsäännöisyyksien ja epätehokkuuksien ennaltaehkäistä epätehokasta ja epäsäännönmukaista käyttöä liittyen EU-varoihin. Lisäksi on ollaan perustamassa virasto, joka on joka antaa alueelle rakenteellisen tuen siinä tavoitteessa, että voidaan parantaa valvontaa ei ainoastaan keskitetyllä tasolla, vaan myös alueellisella tasolla liittyen äh, yhteisvarojen käyttöön. Tämän viraston luominen, niin sen avulla me haluaisimme välttää ne ongelmat, jotka olivat äh, edellisellä ohjelman kaudella Tämä vähensi määrällistä ja laadullista kohesivarojen käyttöä. Ja ö, nyt muutama vuosi näiden varojen, enemmän varojen käyttö 2015, niin ne resurssit, joita tähän mennessä on käytetty, eivät sitä kuin 19 miljardia, eli 40 prosenttia, mitä on suunniteltu. Soprattutto joten tämä keskittyy erityisesti siihen, että yritetään paikan päällä käyttää mahdollisimman hyvin ja avoimella tavalla näitä määrärahoja. Ja samanaikaisesti yrittää ehkäistä mahdollisia virheitä hallinnoinnissa, myöskin tiedonvaihdossa ja näiden määrärahojen käytössä. Joten mm, viraston tuen eh, tulisi eh, parantaa kykyä eh, hallinnoida ja käyttää näitä määrärahoja vuodelle 2014-2020 ja tällä tavoin ehkäistä kaikenlaiset epäsäännönmukaisuudet. Yritämme myös Pohdimme myös sitä, että voitaisiin ottaa käyttää tällainen ex ante valvonta niille vähimmäisille säännöille, joita on alueille, jotta he pystyvät hakemaan näitä määrärahoja. Ja tällä tavoin valtio pystyisi myös puuttumaan huonoon hallinnointiin tai viiveisiin. Ja haluaisin myös nostaa tilintarkastustuomioistuimen huomiot ja liittyen kansallisiin tilintarkastustuomioistuimiin, mitä tulee budjetin laillisuuteen ja säännönmukaisuuteen ja hyvään varainhoitoon, eh, jota harjoittavat kansalliset viranomaiset ja EU-viranomaiset. Tämä on tärkeä osa eh, Ähm, valvontaan myöskin ottaen huomioon se, että meillä on tällainen uusi budjettielin, jonka tehtävänä on harjoittaa tätä valvontaa. En voi kuitenkaan ähm, olla sanomatta sitä, että parlamentilla ei aina ole välineitä eikä ehkä aina poliittista haluakaan puuttua niihin kysymyksiin, jotka nousevat esiin Euroopan eh, tilintarkastustuomioistuimen ja kansallisen tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa, joten tarvitaan enemmän vastuuta. Eh, olen täysin samaa mieltä tästä. Nämä kertomukset eh, usein saadaan vastaan sitten, kun nämä epäsäännö, näistä epäsäännönmukaisuuksista ja laittomuuksista on jo kauan aikaa, joten poliittisesti tietyt tietyistä toimista ei ole ehkä otettu vastuuta, koska, koska aikaa on kulunut. Meidän täytyisi vähentää tai pienentää tätä aikaväliä, jotta parlamentit ottavat vastuun ajoissa näistä kysymyksistä. Kiitoksia. Äh, Suuret kiitokset seuraavaksi Euroopan parlamentin edustaja Sören Söndergaard. Äh, tak formand, äh, og øh, tak til vores øh, italienske... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia tälle italialaiselle kollegallemme tästä vastauksesta Ingrid kysymykseen. Ensinnäkin haluaisin sanoa, tämä keskustelu ei koske pelkästään Italiaa. On useita maita, mukaan lukien oma kotimaani Tanska, jolla on ollut ongelmia EU-määrärahojen käytössä, joten ei tässä nyt puhuta vain Italiasta. Mutta e, Italia on hyvin ajankohtainen esimerkki, jota voimme käyttää se valaisee sitä, miten tilintarkastustuomioistuinten kertomuksia käytetään kansallisissa parlamenteissa, koska on tosi seikka, että vuoden 2012 lopussa tilintarkastustuomioistuin antoi erityiskertomuksen Lakuilasta. Ja nyt haluaisin kysyä italialaisilta kollegoilta, onko, näistä, onko tästä kertomuksesta keskusteltu Italian parlamentissa? tai Italian parlamentin valiokunnissa. Määrärahat siis käytettiin Italiassa. Ja kun tilintarkastustuomioistuin tämän kertomuksen kirjoitti, niin se ei ole asia, josta pitäisi keskustella pelkästään EU-parlamentissa, vaan myös Italian parlamentissa. Haluaisin tietää, onko näin tehty. On totta, että tässä kertomuksessa sanottiin, että rakennustyöt, joita rahoitettiin, maksoivat 150 prosenttia markkinahinnoista. Ja tämä oli vain yksi ongelma. Suuri ongelma tuossa kertomuksessa oli se, että se osoitti, että noista 500 miljoonasta eurosta, jota EU oli antanut, 350 miljoonaa euroa käytettiin eri tarkoitukseen kuin mitä Euroopan parlamentti oli päättänyt. Esimerkiksi pysyvien asuntojen rakentamiseen sen sijaan, että olisi rakennettu väliaikaisia asuntoja. Ja tulos on se, että rakennettiin vähemmän taloja tai asuntoja kuin olisi pitänyt asuntoa. Me myönsimme määrärahat, mutta Tämä on ongelma Italian kansalaisille tuolla alueella. Heidän olisi pitänyt saada enemmän vastinetta näille rahoille. Sinun kysymykseni kuuluu eh, ihan vain esimerkkinä, jotta voisimme oppia ja asioista ja muuttaa niitä tulevaisuudessa. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus. Keskusteltiinko siitä Italian parlamentista ja mitä johtopäätöksiä siitä tehtiin? Kiitoksia. Ja Dank, Herr Paljon kiitoksia, herra Söndergaard. Minulla on kaksi muuta puheenvuoropyyntöä. Ensinnäkin Kroatian parlamentin jäsen, herra Gjorkovic. Zahvaljujem. Pozdravljam naravno gospodina Kalderiu. Kiitos. Haluaisin tervehtiä äh, Kalderaa ja kiittää häntä hänen perinpohjaisista kommentoista, kommenteista koskien tilintarkastustoimistonta ja ohjenuoria, joita hän toi esille, sillä tehokkuus on asia, jota voidaan valvoa ainoastaan, jos on hyvin valmistautunut. Jos on hyvin valmistanut tilintarkastuksen tarkastuksen, Joten nämä asiat, joista puhutaan, kohesivarojen käytöt, rakennerahastojen varojen käyttö, niin ne ovat asioita, joihin Kroatia tulee osallistumaan tulevaisuudessa. Siksi kaikki nämä keskustelut, joita täällä käydään, ovat erittäin tärkeitä meille juuri sen takia, että voidaan välttää tehotonta varojen käyttöä. Puhutaan usein tehdyistä virheistä, mutta kenties olisi hyvä puhua myös näiden varojen hyvästä hallinnasta Tämä, no, tilintarkastukset ja niiden valmistelu ovat erittäin tärkeässä roolissa siten, että saadaan hyviä tietoja varojen käytöstä. Mm, mikäli näitä hyviä tietoja varoista on, niin silloin niiden käyttö on myös helpompaa. Siinä vaiheessa, kun varat tulevat käytettäväksi, niin ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa tilastot kertovat, että 4 prosenttia varasta on hukattu virheiden kautta, ja Kaldera nosti tämän esille. Pitäisi siis ennakoida kaikissa hankkeissa, kaikissa asiakirjoissa parempi koulutus niille henkilöille, jotka näitä varoja tulevat käyttämään, jotka valmistelevat näitä hankkeita. Tällä keinolla voitaisiin ennakoida näitä menetyksiä ja käyttää varoja paremmalla tavalla. Mielestäni tämä on avain roolissa siinä, että menetetään, että ei tulevaisuudessa ole näitä ongelmia menetettyjen varojen suhteen. Mm, näin ollen minä uskon, että voisimme paremmin hallinnoida koko prosessia ja mielestäni koulutuksella on tärkeä rooli. Tämä ei ole talousarvion valvonta ei ole poliittiselle eliitille niin tärkeässä roolissa. Kyseessä on mielestäni ennen kaikkea taloudellinen ja poliittinen asia. Se, että osataan hallinnoida näitä varoja hyvällä tavalla, on mielestäni menetysten ennakoinnissa tärkeässä roolissa. Eli kiinnitän huomiota tähän. Kiitos. Äh, was Sie, Herr Djukovic, äh, gesagt haben, Kiitoksia. Se, mitä te Glukovic sanoitte, vastaa myös meidän näkemystämme siitä, että meillä on yhteinen etu kyse tässä, kyseessä tässä, eikä aina ole kyse mm, budjetin valvontavaliokunnasta valta, eh, joilla parlamentissa on korkea taso eh, poliittisessa keskustelussa. Joidenkin mielestä on myös epämiellyttävää, kun näistä asioista keskustellaan julkisesti, mutta me pystymme edistymään vain, jos meillä on yhteinen näkemys kaikissa kansallisissa parlamentissa ja Euroopan parlamentissa siitä, että eh, tarvitaan veronmaksajien rahojen demokraattista valvontaa. Jos virheitä on, niin sitten ne on analysoitava ja ajateltava, että mitä asiasta voidaan oppia. Se oli myös herra Söndergaardin kysymys. Ja nyt kollega Koelio oli ystävällisesti valmis vastaamaan myös tähän kysymykseen suoraan. Ja nyt pyydän kärsivällisyyttä kollega Esliltä, jotta italialainen kollega voisi nyt vastata tähän kysymykseen. Merito al rapporto niin, kiitoksia. Keskustelu e, liittyen tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen, sitä ei käyty parlamentissa. Me kuten jo edellisessä puheenvuorossa sanoimme, olemme budjettivaliokuntana valmis, na, valmis tekemään syvällisen analyysin tästä kertomuksesta – ja tehdä myös tutkimuksia siitä, mitkä ovat ne todelliset syyt tähän määrärahojen erilaiseen käyttöön ja antaa sitten valiokunnalle mahdollisuus arvioida tilannetta laajemmin. Avoimuus on tärkeää. Ei ole mitään syytä tässä selitellä, koska tavoite antaa asunto niille, jotka sen menettivät maanjäristyksessä on saavutettu, mutta miksi määrärahoja käytettiin eri tavoin, niin voimme kyllä täysin avoimesti tälle valiokunnalle kertoa, että miksi näin on tehty. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Franz Essel Itävallan parlamentista. Ähm, der Präsident Kiitoksia puheenjohtaja. Ähm, puheenjohtaja sanoi, että hallinnollista taakka olisi laskettava, että määrärahat olisi käytettävä äh, hyvin äh, tavoitelähteisesti, olen aivan samaa mieltä siitä, mutta ainoa menetelmä ei ole se, että että äh, valvontaa tehostetaan, vaan eh, erilaiset säännöt, niiden on oltava käytännönläheisiä. Tämä olisi toinen mahdollisuus, että näin ei aina ole. Eh, ihan konkreettisesti puutun siihen, mitä tilintarkastustuomioistuin mainitsi kertomuksessa. Hän sanoi, että Espanjassa, Itävallassa ja Portugalissa jotkut eh, maa-alueet, joiden olisi tarkoitus olla niittyä, niin ne osittain ovatkin kivikkoista maata tai eh, pusikkoa tai metsää. On tietenkin ihan eh, helppoa digitalisoida eh, kokonaisala modernien menetelmien käytä, mutta kuinka osa, suuri osa tästä on nurmimaata, niin sen määrittely on teknisesti vaikeaa, ei ole helppo, se ei ole helppoa ja syntyy virheitä. Ja minun ehdotukseni ja Itävallan ehdotus on ollut jo pitkään se, että näille aloille otettaisiin yksinkertainen menetelmä, että kokonaisala vieläkin digitalisoitaisiin ja sitten mitattaisiin tämä rehu äm, pellon osuus, rehuniityn osuus, niin sitten sanotaan, että jos yksi lehmä on yhden kesän niityllä, niin silloin se vastaa yhtä hehtaaria. Tämä on yksi yksinkertainen menetelmä, se ei maksaisi EUlle yhtään euroa, vaan säästäisi päinvastoin rahaa ja sitä olisi helppo valvoa. Ja tällä tavoin vähennettäisiin hallinnollista taakkaa ja määrärahat käytettäisiin siellä, missä maataloutta todellakin harjoitetaan. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset, kollega Esl. Meillä on Olemme täällä talousarvion valvontavaliokunnassa tehneet kovasti työtä, jotta saisimme yksinkertaistamista varainhoitoasetukseen. Kollega Gressle esittelijä ja varjoesittelijät ja minä puheenjohtajana neuvotteluissa neuvoston kanssa olemme taistelleet myöskin menestyksekkäästi sen puolesta, että tulevaisuudessa voitaisiin tehdä tällaisia könttälaskelmia ja että pikkusummia ei vaadita enää takaisin, mutta meidän mielestämme tulevaisuudessa on valvottava, että täytäntöönpanokin olisi helpompaa, koska osa virheistä tapahtuu juuri siinä. Meillä on tilintarkastustuomioistuimen jäsen, joka kirjoittaa kertomusta, julkisista hankintamenettelyistä. Olemme häntä pyytäneet selvittämään, voitaisiinko myöskin arvioida hallinnollisia kustannuksia, koska vain tällä tavoin pystymme varmistamaan sen, että virheaste laskee. Odotamme nyt innostuneena edustaja Gressle ja muut kollegat sitä, että kun näitä varainhoitoasetusta pannaan täytäntöön, niin syntyvätkö nämä yksinkertaistukset? Ja tämä nyt on sitten vinkkinä kansallisten parlamenttien jäsenille, että kun näitä sääntöjä pannaan täytäntöön, niin varmistatte, että tämä hallinnollinen taakka todellakin kevenee, eikä niin, että sitten luodaan lisää kansallisia säännöksiä. Minulla on kaksi kollegaa vielä, jotka pyytävät puheenvuoroa, mutta ehkä tekin, herra Kaldera, haluatte puhua. No annan nyt kuitenkin näille kollegoille ensin puheenvuoron, jota voidaan sitten tällainen vastauskierros järjestää. Seuraavaksi Tsekin senaatista edustaja Dagmar Sverinova. Dobrý den, vážení kolegové, kolegyně. Dovolte, abych také za Českou republiku. Pojat ja hyvät naiset ja herrat, sanoisin muutaman sanan Tsekin tasavallan puolesta. Tällä hetkellä ainoastaan toinen huone on toiminnassa, senaatti, sillä toista huonetta ollaan perustamassa. Siksi senaatti edustaa täällä Tsekin tasavaltaa ainoastaan. Meillä on ollut ongelmia, mitä on tullut Euroopan unionin varojen käyttöön tiettyjen hankkeiden suhteen. Virheitä on tehty myös kenties siitä johtuen, että meidän luoma rakenne on ollut liian monimutkainen ja siksi on ollut vaikeaa panna käyttää näitä valvontamekanismeja. Tämä on ollut erittäin hyvä oppitunti tulevaisuuden kannalla. Minä haluaisin kiittää aiempaa puhujaa, kollegaa Itävallasta, sillä tietyt hankkeet, tietyt säännöt ovat liian monimutkaisia. Kenties ei meille poliitikoille, sillä me emme ole vastuussa näiden sääntöjen täytäntöönpanemisesta. Me olemme elin, joka vastaa valvonnasta ja tarkastuksista, mutta sitten näitä sääntöjä pannaan täytäntöön sellaisten ihmisten toimesta, jotka ovat sitten paikan päällä käyttämässä näitä varoja ja säännöt ovat kenties liian vaikeita heille. Heitä pitäisi kenties kouluttaa paremmin, että he ymmärtävät, mitä, mikä on hyväksytään ja mikä ei ole, mitä tullaan tarkastamaan. Ja koskien tiettyjä hankkeita me tarvitsisimme kenties tällaista neuvontaa, neuvontapalveluja. Nämä ovat erittäin pitkiä hankkeita, säännöt saattavat muuttua tämän hankkeen elinkaaren aikana. Ja Tsekin ylin tilintarkastuselin ottaa nämä hyvin vakavasti nämä ja tällä on mer- vaikutusta sekin politiikka myös. Me haluaisimme siis verrata teihin, että otettaisiin äh, hieman joustavampi lähestymistapa virheisiin. Nämä eivät ole ainoastaan meidän virheitä, ne ovat meidän yhteiset virheet. Me hallinnoimme veron, koko Euroopan unionin veronmaksajan varoja, joten olisi hyvä, että voisimme jakaa näitä kokemuksia ja jakaa tietoja niistä virheistä, jotta nämä voitaisiin tulevaisuudessa välttää. Lisäksi meidän pitäisi tehdä tuloksista läpinäkyvimpiä siten, että suuri yleisö näkisin ne myös. Usein julkisesti ei tiedetä, mitä tuloksia tietyllä hankkeella on ollut, tiedetään mitkä ne kustannukset ovat olleet, mutta näitä itse tuloksia ei tiedetä. Kansalaiset tietävät, mm, kuinka paljon työpaikkoja on luotu, mikä vaikutus työllisyyteen on ollut, mutta erityisiä tuloksia ei tiedetä eikä tiedetä, kuinka tehokas tietyn hanke on ollut ja kuinka asetetut tavoitteet on saavutettu. Siksi mielestäni olisi hyvä, että luotaisiin selkeämmät tavoitteet, ne tietyt hankkeet, joita on pyydetty luotavaksi tietylle alueelle, niin ne eivät sovikaan näihin itsehankkeen tavoitteisiin. Sitten ihm, mielestäni ihmisille ihmisten pitäisi ottaa joustavampi lähestymistapa siihen, kuinka hankkeiden varoja käytetään. Ja tässä määrässä pitäisi kenties kuulla paremmin Euroopan unionin toimielimiä. Kiitos. Ja, vielen Dank. Paljon kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa kollega Van Hiu. Thank you, uh, Mr. Chair. I would like to... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin nyt keskittyä tähän Euroopan unionin varojen käytön tilivelvollisuuteen. Ja ihan niin kuin Kroatian kollega sanoi, meillä täytyy olla parempaa rahojen käyttöä muutenkin kuin virhemäärien osalta. Ne tiedot, joita olemme saaneet, ovat hyvin hyödyllisiä, jotta voimme käydä järkevää keskustelua näiden rahastojen Äh, rahan käytön parantamiseksi, ja tätä keskustelua tulee käydä siis kansallisissa parlamenteissa. Kysyisin Kalderalta, että vois, tuleeko tilintarkastustuomioistuin tulevissa kertomuksissaan äh, myös äh, viittaamaan yksittäisiin jäsenvaltioihin, mitä näihin virhemääriin tulee, sen sijaan, että pysytään kovin yleisellä tasolla. Ja sitten mitä mahdollisuuksia Caldeira näkisi yksittäisten jäsenvaltioiden käsissä olevan, jotta voitaisiin parantaa EU-varojen käyttöä? Kiitos. Vai, paljon kiitoksia parhaat kollegat. Tällä nyt on tullut esiin koko joukko kysymyksiä liittyen tilintarkastustuomioistuimen työhön. Erityisesti kollega Tsekin tasavallasta esitti kysymyksiä. Kysy, kysy myös sitä, minkä näköistä tukea toimielimet voivat antaa. No niin, presidentti Caldeira, ehkäpä voitte nyt vastata näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. And thank you for all the... Kiitos. Ja kiitos kaikista näistä kysymyksistä. Toivottavasti pystyn vastaamaan kysymyksiin ja teidän odotuksiin. Ensimmäinen kysymys, jonka sain oli viimeisessä, viime edellisessä keskustelussa, jossa nostelin esille jo nyt uudelleen esiin noussut kysymys, nämä, tämä virhetaso ja se valtiossa, mitä niille voitaisiin tehdä. Arvon jäsenet, haluaisin kertoa, että varanho, uusi varanhoitoasetus luo puitteet sille, että ne, jotka ovat vastuussa Euroopan unionin varojen käytöstä eri tasoilla, niin tämä vara, varainhoitoasetus luo tällaisen vastuuketjun siten, että vastuu on ää, niillä, jotka, jotka joutuvat ää, antamaan vakuutuksen komissiolle. ja tämä tulee ja sitten tässä vaiheessa, mikäli nämä tiedot on saatu, mikäli ovat luotettavia tietoja, niin öö, tässä vaiheessa sitten pitää katsoa, onko tämä tieto luotettava, vastaako tämä todellisuutta. Mikäli tämä ketju saadaan toimivaksi, niin kansalliset parlamentit saavat enemmän tietoa tehokkuudesta siitä, että lisäksi on alusta lähtien paremmat edellytykset katsoa, että nämä varat investoidaan tehokkaalla tavalla joillain aloilla kohesio tai rahastojen niin 50 prosenttia näistä siirrosta, jota tehtiin 2012, olivat tapauksia, jossa kansallinen taho, joka on vastuussa hallinnosta, niin sillä oli jo käytössään tietoa, jolla oltaisiin voitu välttää tällaisia tarvettomia maksuja. Ja miksei tässä puututtu? Mielestäni tämä on kysymys, joka pitää kysyä jäsenvaltiot, jotka ovat vastuussa, pitää jakaa parhaita käytäntöjä. Mielestäni Euroopan komissiolla on tämmöinen akkreditointijärjestelmä ja pitäisi käsitellä myös paremmin tilintarkastuselimiä. Mutta tässä mielestäni piilee ongelman ydin. On totta, että ennaltaehkäisy on parempi kuin se, että sitten parantelee haavoja, ja se on lähestymistapa, joka tässä tulisi ottaa. Mikäli voimme löydä tällaisen varmistusketjun siten, että jokainen jäsenvaltio seuraa näitä vertailukel- tuottaa vertailukelpoista tietoa, niin sitten olemme eurooppalaisella tasolla kaikki siinä tilanteessa, että meillä on erillinen näkemys tästä, mutta myös kansallisella tasolla voisi olla parempi näkemys. Pyydetään, että että tilintarkastustuomioistuin tekee tarkastukset äh, kaikkien 28 jäsenvaltion suhteen siten, että voisimme antaa tasa-arvoisen näkemyksen virhetasosta. No, se ei olisi taloudellisesti kestävä, enkä mä saisi kulutehokasta tulosta aikaiseksi. Mielestäni parempi ratkaisu on se, että luomme tehokkaat hallinnot ja valvontajärjestelmät kansallisella tasolla. Ja Hesler sanoi, että Itävallassa, Portugalissa ja Espanjassa tuomioistuin näkee, että tietyt nurmialueet olivatkin metsää. Ja no, ongelmat on, että tämä maalojen tunnistusjärjestelmä, kuka on vastuussa sen ylläpitämisestä? No, vastuullinen on jäsenvaltiossa ja tämä järjestelmä ei toimi. Tämä vastuu on jäsenvaltioiden viran omaisilla kuuluu tämä valvonta kuuluu heille ja tarkistaja ei joudu vastaamaan tästä systeemistä, vaan hän katsoo, että onko nämä tiedot asianmukaiset ja monissa valtiossa ongelmia on ja komissio seuraa, kuinka ongelmiin puututaan. Uskon, että mikäli teemme työtä yhdessä, niin tällaisia ongelmia ei ole, sillä nämä, tämä järjestelmä saadaan päivitettyä, tämä viljelohkojen tunnistamisjärjestelmä. Sitten kysymys yksinkertaistamisesta ja siitä, että olisi joustavampi lähestymistapa virheisiin. Mielestäni on yksi asia se, että etsitään yksinkertaisia selkeitä sääntöjä ilman, että ei ole monimutkaisia prosesseja siten, että yksinkertaistamme hallin, varojen hallinnan kansallisella ja eurooppalaisella tasolla, mutta me olemme menettäneet tilaisuuden uuden monivuotisen rahoituskehyksen suhteen, sillä on monia eri lainsäädännön tasoja, jotka ylimonimutkaistavat näitä monissa jäsenvaltioissa. On eri lainsäädännön tasoja, jotka tulevat monimutkaistamaan tätä kokonaisuutta. Mielestäni ne ehdot, joita pitäisi olla maksulle, niin – ne liittyvät kelpoisuuteen, mutta nämä kelpoisuuskriteerit vaihtelevat jäsenvaltioiden välillä. On tiettyjä perustavanlaatuisia ehtoja, jotka ovat yhteneväiset, mutta tässä lisätään monimutkaisuutta sillä, että näitä kelpoisuusehtoja muokataan. Eli meidän pitäisi keskittyä siihen, että saadaan aikaiseksi tuloksia, mikäli me haluamme... Olen tässä nyt kavereiden äh, kanssa yhtä mieltä siitä, että pitää katsoa niitä vaikutuksia, joita halutaan saada aikaiseksi. Ja meidän pitää luoda selkeät tavoitteet, mitä haluamme saada aikaiseksi näillä eurooppalaisilla varoilla, näissä tietyissä hankkeissa, tietyillä alueilla. Ja kun me tiedämme tavoitteet, niin siinä vaiheessa meidän pitää selkeästi luoda indikaattorit, jotka auttavat kaikkia niitä, joilla on vastuu valvoa, millä tasolla näitä tuloksia ollaan saatavissa. Mutta pitää olla ehtoja, mutta niitä pitää liittyä tuloksiin siihen, että maksen pitäisi liittyä konkreettisiin tuloksiin, jotka koskevat asetettuja tavoitteita. Ja kuten sanoin, Mm, eli voi kenties rakentaa satama, mutta sitten ei tarvita niitä palveluita, joita sen tulisi tarjota. Olisiko Euroopan unionin pitänyt maksaa tällaisesta? Onko tavoitteet saavutettu? Kai siinä kysymys, joka pitäisi kysyä. Ja mielestäni tämä on kriittisen tärkeä tekijä, joka voisi olla kannustin sille, että kunnioitetaan sääntöjä. Sääntöjen kunnioittaminen on yksi osa, ja tulosten saavutaminen on toinen osa. Eli se, kuinka tuloksia saavutetaan, vaikuttaa siitä, kuinka säännöt luodaan, kuinka hankkeita pitää viedä eteenpäin, kuinka löydetään ne vaikutukset ja tulokset, joita halutaan tietyillä hankkeilla saavuttaa. Minä uskon, että olen nyt vastannut kaikkiin esille nousseisiin kohtiin. Haluaisin Karjalle sanoa, että tilintarkastustuomioistuin olisi tyytyväinen, mikäli se kutsuttaisiin Italian parlamenttiin esittelemään tätä tiettyä kertomusta. Pietro Russo, tilintarkastustuomioistuimen jäsen, on ollut aktiivinen esittelemään tätä kertomusta. Sehän ei ole ollut esittelijänä tässä kertomuksessa, mutta uskon, että tästä vastuussa oleva kollega mielellään esittelisi tämän kansalliselle viranomaiselle kaikille kansalle parlamentaariselle sopimuksen mukaan lähetetään kertomus ja pyrimme, mikäli on erityiskertomuksia, niin niitä ei lähetä järjestelmällisesti kaikille parlamentille, mutta ne ovat kuitenkin saatavissa. Se on käytäntö, jota tientarkastustuomioistuin voisi tehdä useimmin, eli me voisimme välittää näitä erityiskertomuksia kaikki eivät välttämättä koske kaikkia valmentajia, mutta tämä auttaisi siinä, että olisi arvio ja näkemys siitä, mitä tilintarkastustuomioistuin tekee. Ja lopuksi haluaisin sanoa, Harja sanoi, että olisi, että olisi uusi arkkitehtuuri tälle eurooppalaiselle valvonnalle ja ymmärtäisin, että tämä olisi rakennettava uuden varanhoitoasetuksen pohjalle siten, että yhteistyö olisi tiiviimpää tintarkastustuomioistuimen ja kansallisten parlamentin välillä, kuten nyt täällä on tänään Euroopan ja kansallisten parlamentin välillä. Voimme saada kenties jonkinlaisen kokonaiskuvan siitä, mitä voisi tapahtua, mikäli kaikki työskentelisivät tiiviimmin yhdessä. Ja tämä menee pidemmälle. Tämä menee pidemmälle kuin maatalous- ja kohesiorahasto. Tämä koskee kaikkea taloudellista hallintoa, jota kansalliset parlamentit vievät eteenpäin. Tämä kiinnostaa heitä, tämä kiinnostaa myös Euroopan parlamenttia. Me olemme rakentamassa uutta pankkiunionia, yhteisiä mekanismeja. Mikä on tilintarkastustuomioistuimen rooli tässä tilanteessa, mikä on Euroopan parlamentin rooli, mikä on kansallisten parlamentin rooli ja kansallisten tarkastuselinten rooli. Nämä ovat kysymyksiä, joihin meidän tulee vastaan niin ne tulee viedä eteenpäin, sillä ne voivat mielestäni silottaa tietä siihen, että meillä olisi tiilivelvollisuudesta kokonaisvaltaisemmin kuva. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. I now... No niin, kiitos oikein paljon teille. Ja nyt kysyisin vielä kaikilta kansallisten parlamenttien Euroopan parlamentin kollegoilta, että haluaisitteko vielä käyttää puheenvuoroja ei näköjään, joten nyt jos haluatte rouva Vakien, haluaisitteko esittää vielä loppuhuomioita? Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että tilintar- Ervan tuomioistuimen vuosikertomusta käsitellään Lieton parlamentissa. Ja tämä korkeimman elimen, tilintarkastuselimen johtaja esittelee tämän parlamentille. Se esitellään myös talousarvioon valvontavaliokunnalle. valiokunnalle Olemme hyvin tyytyväisiä sillä, että tämä mahdollistaa sen, että näemme, mitkä ovat yhteiset virheet, mitkä ovat meidän tekemät virheet tässä asiayhteydessä. Tämä auttaa meitä vetämään johtopäätökset, ottamaan opiksemme. Ja tämä mahdollistaa sen, että kulujen valvonta on myös helpompaa. Meidän kokemukset ovat se, että ne, että me olemme kenties joskus, me olemme kenties liian ö, tiukkoja sääntöjä, on vaikea panna näitä tiukkoja sääntöjä täytäntöön siten, että saavutetaan nämä päätavoitteet. Joskus me emme saavuta näitä päätavoitteita näistä liian tiukasta säännöistä johtuen, joten meidän pitäisi luoda kenties hieman joustavuutta tällä tasolla, sillä silloin kun näitä hankkeita viedään läpi kahden kolmen vuoden aikana, niin on erittäin tärkeää, että saavutetaan nämä itse tavoitteet, eikä se, että varoja käytetään. Uskon, että me kaikki komissio, parlamentti, niin meidän pitäisi pitää mielessä kaikkia näitä asioita, jotta voisimme saavuttaa meidän yhteiset tavoitteet. Kiitos. Ja, vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kiitos paljon, parhaat kollegat. Tänä aamuna olemme nyt äh, vaihtaneet ajatuksia ja myös kokemuksia työstä, jäsenvaltioiden parlamenteissa ja Euroopan parlamenteissa talousarvion valvonta kysymyksissä ja johtopäätöksenä varmaan voi todeta, että tällaiset keskustelut ovat hyvin hyödyllisiä. On aina hyvä oppia ja kuulla muilta, miten ehkä voi vielä omaa työtään entuudestaan parantaa. Euroopan unionissa tämä parhaiden käytänteiden vaihto on äärimmäisen hyödyllistä ja että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksia ja myös kansallisten tilintarkastustahojen kertomuksia tulee käyttää hyödyksi, ottaa niistä oppia. Ja tehdä asiat jatkossa entistä paremmin. Olen kaikkien niiden kollegojen kanssa täysin samaa mieltä, jotka aiemmin tässä keskustelussa ovat todenneet, että maailman laajuisen rahoituskriisin aikana tilanteessa, jossa monet Euroopan unionin jäsenvaltiot taistelevat kovien talousvaikeuksien kourissa, tulee kiinnittää erityishuomiota veronmaksajien rahojen hyvään käyttöön. Ja taisipa olla Alankomaiden kollega, joka viittasi siihen, että Euroopan unionin, unionin kohdistuva hyväksyntä ja luottamus ovat riippumaisia myös siitä, että me voimme osoittaa, että julkisia menoja valvotaan demokraattisesti. Tähän pyrkii luonnollisesti Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunta ja olen täysin samaa mieltä herra Mylderin kanssa, joka tässä peräänkuulutti myös jäsenvaltioiden hallitusten vastuun lisäämistä, nämä niin kutsutut management declarations. Tässä vaiheessa kiitän sydämellisesti presidentti Caldera ja rouva Vaikiereä näistä teidän alustuksistanne. Kiitän teitä, hyvät naiset ja herrat, kansallisten parlamenttien talousarvion valvontavaliokuntien edustajat. Olisi oikein mukavaa, jos voisimme piakkoin jatkaa tätä keskustelua. Ja nyt olette kaikki sydämellisesti tervetulleita voileipä lounaalle tässä salin ulkopuolella. Voimme näin ollen jatkaa keskustelua vielä henkilökohtaisemmalla tasolla. Sydämelliset kiitokset, että tulitte vieraksemme tänne Brysseliin ja toivon, että tätä hedelmällistä ajatusten vaihtoa voimme piakkoin todella jatkaa uudelleen. Kiitoksia ja näin päätän parlamenttien välisen kokouksen virallisen osuuden. Kiitos.